Colleagues, can I uh, bring the meeting to order? Uh, first of all, Hyvät kollegat, aloitetaan. Haluaisin toivottaa kollega Stockmanin jälleen takaisin. Hän on palannut valiokuntaamme. No siis täällä tänään. Voisin olettaa, että tämä esityslistaluonnos voidaan hyväksyä. Sitten pääsemmekin viime kokouksen pöytäkirjan hyväksymiseen. Voidaanko ne hyväksyä? Selvä, kiitoksia. Ja haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että meitä voi seurata internetissä. Ja toinen huomautus, huomenna ollaan eri salissa. Tästä vielä muistuttaan myöhemmin, mutta voin sanoa jo nyt, että huomenna olemme A5G3. Meillä on keskustelu eh, johtaja Baken kanssa. Olkaa niin hyvä. Puheenvuoro on teidän. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää. Puhun Euroopan komission liikenne- ja energiapääosaston nimissä ja kerron lyhyesti Euroopan komission työstä, jota tehdään sisävesiliikenteen osalta. Ajattelen erityisesti nykytalouskriisiä, joka vaikuttaa mm liikenne- ja kuljetussektoriin ja tietenkin sisävesiliikenteeseen myös. Luvallanne puheenjohtaja puhun 50 minuuttia ja sitten tietenkin voin vastata jäsenten kysymyksiin. Sisävesiliikenne on osa eurooppalaista liikennejärjestelmää ja kuten tiedätte, sitä käytetään paljon vähemmän kuin tie- ja rautatiekuljetuksia. Mutta Tavallisena vuotena kuitenkin 500 miljoonaa tonnia kulkee sisävesiliikenteessä. 140 kilometriä, eli 5 prosenttia vain maakuljetuksista, mutta kuitenkin melko merkittävä määrä, kun ajatellaan, mitä kuljetetaan Euroopan liikennessä. 5 prosenttia kaiken kaikkiaan EUn tasolla. Joillain alueilla Euroopan unionissa tietenkin, koska kaikki eivät saa nauttia hyötyä sisävesiliikenteestä, niin joillain alueilla ja joissain jäsenvaltioissa sisävesiliikenteen osuus voi olla paljonkin merkittävämpi. Erityisesti tämä koskee yhtä jäsenvaltiota, nimittäin Alankomaita. Siellä sisävesiliikenne vastaa yli 40 prosentista – maan sisäisiä kuljetuksia. 30 000 ihmistä on myös työssä tällä alalla. Usein on kyse itsenäisistä ammatinharjoittajista tai perheyrityksistä, joita on 7 000 kaiken kaikkiaan. Joten sisävesiliikenne kaiken kaikkiaan sopii erityisesti hyvin pitkän välin kuljetuksiin. Suuri määrä tavaraa matalalla kustannuksella. Viimeksi kuluneen 10-20 vuoden aikana on päästy mukaan uusille markkinoille, nimittäin konttikuljetukset. Kriisiin asti vuosittainen kasvu oli yli 20 prosenttia tällä alalla, joten tämä konttiosuus on edistynyt valtavasti. Sisävesiliikenne, kuten tiedätte, sen sanotaan olevan kustannustehokasta, mutta myös energiatehokasta, koska energiaa kuluu vähän, päästöjään vähän verrattuna maakuljetuksiin. Alle yksi prosentti kaikista hiilidioksidipäästöistä kuljetuksen alalla, joten energiatehokkuus on todella merkittävä tekijä. Ja lopulta olisi huomattava, että – Kapasiteettia on edelleen paljon, kun ajatellaan infrastruktuureja. Myös kun ajatellaan melko paljon käytettyjä alueita, kuten Venäjä tai Tonavaa. Eli siinä ei sinänsä tule rajoituksia, kun ajatellaan sisävesiliikenteen reittejä. Muutavia poikkeuksia lukuun ottamatta paljon kapasiteettia on edelleen, joten kyse on alasta, joka on EUn alueella ollut hyvin tärkeä, joka toimii melko tehokkaasti. Ja vuoden 2001 valkoisessa kirjassa ja vuoden 2006 välivälle ajan tarkastuksessa totesimme, että sisävesiliikennettä tulisi alana tukea ja olisi hyvä, että sen osuus kuljetuksista kasvaisi vuosina 2001 ja 2006 myös sanoimme, että jotta näin kävisi, niin sisävesiliikenteen potentiaali paranesi, jos se voitaisiin paremmin integroida koko liikennejärjestelmään ja yhdistää muihin liikennemuotoihin. Puheenjohtaja tuskin yllätytte, kun sanon, että tämä on lähestymistapa, jota Euroopan komissio on ten politiikka uudelleen tarkastellessaan kommentoinut – sisävesiliikennettä kesäkuun kannan mukaan ei kehiteltäisi yksinään, kun ajatellaan kuljetusprosessien tulevaisuutta tätä työtä, joka lähti liikkeelle vuonna 2009. Näiden yleisten puitteiden lisäksi varmasti tiedätte myös sen, että erityistoimia on, joilla tuetaan sisävesiliikennettä. Näin edes ohjelma. Siinä on mukana toimia, lainsäädäntötoimia, koordinointia, tukitoimia markkinaehtojen osalta, laivaston osalta, työn osaamisen osalta, mutta myöskin pyritään parantamaan tämän alan imagoa ja infrastruktuuria. Työtä tehdään kaikilla näillä aloilla. Ohjelma on käynnissä vuoteen 2013 ja puoliväliarvio ohjelman toiminnasta ja tehokkuudesta tehdään. Varmasti tulevat puitteet josta puhuin aikaisemmin, ja TNT tarkasteluissa sisävesiliikenne varmasti saa aktiivista tukea Euroopan komissiolta. Lyhyesti jotain talouskriisistä ja sen vaikutuksista tähän alaan. Ensin toteaisin, että talous- ja rahoituskriisi on iskenyt kuljetusalaan voimakkaasti, oli kyse mistä liikennemuodosta tahansa – ilmaliikenne, rautatie, liikenne ja merikuljetukset. 20-30 prosenttisesti volyymi on pienentynyt. Kuljetusten hinta on laskenut ja tämä on johtanut pienempiin tuloihin tietenkin ja tämä koskee kaikkia liikennemuotoja. Sisävesiliikenne alana on erityisesti kärsinyt taantumasta. Se on totta sen rakenteen takia. Erityisesti siksi, että monet toimijat ovat pieniä tai mikroyrityksiä, joten melko haavoittuvaisia yrityksiä. Ja siksi, että sisävesiliikenne sektorina on hyvin lähellä tuottavaa teollisuutta, johon tämä taantuma on iskenyt erityisen kovaa. Joten tämä ala erityisesti on kärsinyt siitä, että kuljetukset ovat vähentyneet, hinnat ovat laskeneet ja luoton saaminen, rahoituksen saaminen on ollut vaikeampaa pankkikriisistä johtuen. Monet yritykset kaikissa jäsenvaltioissa, joissa sisävesiliikennettä on, kohtaavat likviditeettiongelmia ja pankkien mukaan jopa 60 prosenttia alakomaiden yrityksistä kohtaavat selkeitä maksuongelmia, jo kohtasivat jo syyskuussa viime vuonna ja pankkien mukaan – tämä prosenttiosuus on vielä nousemaan päin. Joten näissä oloissa jäsenvaltioiden tulisi toimia ensinnäkin ja lähteä sopiviin toimiin. Näin on tehtykin liikennealalla kaikkien liikennemuotojen osalta kautta EUn vuoden 2009 elpymisohjelmien kautta. Ja niitä on tietenkin koordinoitu EUn tasolla – eurooppalaisessa elvytyssuunnitelmassa. Sisävesi liikenteen sektorilla kriisin vaikutukset tuntuvat eri tavoin eri markkina-aloilla. Kaksi sektoria. Kuiva tai nestemäinen. Ja olot ovat vähän erilaiset näillä eri markkinoilla, kun ajatellaan minkälaisia tuotteita kuljetetaan. Jäsenvaltiot, tässä ajatellaan lähinnä Alankomaita, Saksaa, Belgiaa, Ranskaa ja Itävaltaa. Tämä on siis melko monimuotoinen kuva, joka saadaan kahdella eri alalla viidessä eri jäsenvaltiossa. Eniten kärsinyt jäsenvaltio kriisin yhteydessä liikennealalla sisävesiliikenteen osalla on Alankomaat, jossa on suurin osuuskin ja suurin laivasto – siellä tämä ala on hyvin tärkeä. Kriisiä on vaikeuttanut ja sen hoitaminen on hankalampaa siksi, että noin 160 uutta laivaa oli tilattu ennen kriisiä. Niitä rakennetaan tällä hetkellä. Vuonna 2010 nämä tulisivat lähinnä Alankomaiden yritysten käyttöön. Ja tämä uusi kapasiteetti lisätään olemassa olevaan kapasiteettiin. Ja koska kysyntää on melko vähän tällä hetkellä, syntyy liikakapasiteettia. Tässä yhteydessä Alankomaissa on puhuttu markkinoiden vääristymisestä sisävesiliikenteen alalla ja nyt komissiota on pyydetty pohtimaan, minkälaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä, joten herra puheenjohtaja, me tällä hetkellä analysoimme alan ala koskevien jäsenvaltioiden kanssa tätä. Kuulemistilaisuus järjestettiin marraskuussa. Silloin pohdittiin kriisin vaikutuksia sisävesiliikenteeseen. Noin sata henkeä edusti tätä alaa kautta EUn. Renin komissio mukaan lukien tätä seurasi sisävesiliikennekomitean, jäsenvaltioiden komitean tapaaminen – tammikuun seitsemäntenä päivänä. Lopulta puheenjohtaja tämänhetkisestä työstä sanoisin, että suurin osa jäsenvaltioista on samaa mieltä siitä, että nykykriisi, vaikka se vaikuttaakin erityisesti Alankomaissa sisävesiliikenteen sektoriin hyvin voimakkaasti, sitä ei voida pitää rakenteellisena kriisinä, vaan lähinnä syklisenä. Kuten jo sanoin, tämä vaikuttaa kaikkiin liikennemuotoihin. Tässä yhteydessä rakenteelliset toimit, kuten laivojen romuttaminen, ei ole kaikkein sopivin keino, kun ajatellaan, että tämä on talouskriisistä syntynyt vaikutus. Sitten ajatellaan, mitä lyhyellä aikavälillä voitaisiin tehdä – jäsenvaltioiden sisävesiliikennekomitea asetti pienen työryhmän, jossa ovat mukana kyseisten jäsenmaiden edustajat, treenikomissio ja myöskin alojen edustajia komission siipien suojissa ja lähipäivien ja viikkojen aikana tutkitaan sitä, minkä tyyppiset keinot olisivat paikallaan, jotta tätä alaa voitaisiin auttaa elpymään mahdollisimman pian tästä talouskriisistä. Ja tietenkin komissio on halukas kertomaan teidän valiokunnallenne edelleen tästä työstä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Bokei. Nyt äh, ryhmien edustajat. Ensiksi kansanpuolue, herra Kyn. No, president Simpson. Puheenjohtaja Simpson, hyvät kollegat. Arvoisa herra Bokei. Teidän analyysinne sisävesiliikenteestä Euroopassa on varmasti ihan osuva, mutta nyt olisi korkea aika myös toimia. Kuljetukset ovat vähentyneet 20-30 prosenttia viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että pienet yritykset erityisesti ovat hyvin tiukoissa oloissa taloudellisesti. Kuten mainitsitte, Lainat on maksettava takaisin ja kriisin lisäksi käytännössä tiukka kylmä talvi, joka osittain on tehnyt mahdottomaksi nämä kuljetukset. Siksi me vaadimme sitä, että juuri tätä liikennealaa, sisävesiliikennettä, joka toimii taloudellisesti tehokkaasti, joka käyttää vähiten energiaa kilometriä kohden ja näin päästää vähiten hiilidioksidipäästöjä – ansaitsee tukea, aktiivista tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden yhdessä Euroopan komission kanssa on todettava, että tällä hetkellä markkinoita häiritsee kovasti tämä taloustilanne ja siksi tarvitaan nyt poikkeustoimia. Kyllähän tässä pitäisi nyt jo ajatella, että kun ajatellaan sitä, että kapasiteettia on, mutta sitä ei voida aina käyttää. Siksi pitäisi ehkä olla tietyt hinnat, kiinteät vähimmäishinnat, joista voidaan sopia, jottei polkumyyntiä tapahtuisi niin, ettei haitata pienyrityksiä erityisesti näissä hankalissa oloissa. Herra Pake, te puhuitte No, näistä uusien, että tämä uusi säätely, 160 uutta sisävesiliikenteen kuljetusalusta on tilattu. Ja tulevan sesongin aikana ne tulevat toimimaan ja silloin pitäisi kyllä yhteisön tasollakin ajatella sitä, eikö olisi hyvä ajatella tällaista palkkiojärjestelmää, joka kansallisesti otettiin monta vuotta sitten käyttöön, että se herätettäisiin uudelleen henkin vanhat laivat, jotka aiheuttavat ylikapasiteettia, otettaisiin markkinoilta niin, että pienille yrityksille antaisiin mahdollisuus toimia markkinoilla niin, ettei kaikkea jätetä liian suurten käsiin. Kolmanneksi, EU-tason yhteenliittymien tukeminen. Ajattelen tässä pieniä yrityksiä erityisesti. Olisi hyvä, jos tällaista voitaisiin tukea EU-varoin. Ei niin, että tässä kilpailu vääristyy. Tässä mielestäni tärkeimmät kohdat, joista tulisi sopia ja keskustella yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Ja olemassa olevan työryhmän pitäisi kehitellä toimintaohjelmaa, joka voi tämän työn myös toteuttaa. Ja melko ripeästi, koska monet yritykset Alankomaissa, mutta myös Saksassa ja Ranskassa ovat jo hyvin tiukassa taloustilanteessa, eivätkä nämä yritykset kestä enää kauaa – Saksassa on annettu mahdollisuuksia jälleenrakennusluototuslaitoksen kautta on annettu luottoja myös yrityksille niin, että päästäisiin pahimman yli pienen ajan saataisiin lisää maksuvalmiutta, mutta myöskin uusia investointeja varten. Todella pyytäisimme, että sisävesiliikenteen hankala tilanne todella ymmärretään komissiossa ja jäsenvaltiossa ja että siitä keskustellaan. Kiitos. Thank you, Mr. Kuhn. Kiitoksia, herra Kyn. Sitten Traui sosiaalidemokraattien puolesta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tällä hetkellähän meillä on edessämme kriisi. Se voi olla lyhytaikainen kriisi, mutta se tarkoittaa pitkän tähtäyksen markkinoiden haastetta, koska sisävesiliikennehän voi pitkällä tähtäyksellä esittää hyvinkin myönteistä roolia markkinoilla. Jos me emme nyt tartu tähän kriisiin asianmukaisella tavalla, saattaa käydä niin, että jonkin tovin sektori voi olla hyvinkin alakynnessä ja voi menettää markkinaosuuksiaan, ja sillä, silloin sahataan oksaa myös pitkän tähtäyksen tavoitteilta. Muistanette, että tällä alalla on vain 5 prosentin osuus koko maakuljetusmarkkinoista, mutta itse asiassa osuus on vain tämän, tämän sektorin hiilidioksidipäästöjen osuus on vain yksi prosentti. Tämä tulee ottaa huomioon ja haluaisin muistuttaa siitä, mitä edustaja Kuun juuri sanoi. Mielestäni meidän tulisi hyvin pian tarttua tähän ongelmaan. Aivan kuten te itsekin sanoitte, tällä sektorilla on monia pieniä yrityksiä, jotka työllistävät kuitenkin monia ihmisiä. Nämä työntekijät tulevat tietysti kärsimään kohtuuttomalla tavalla hankaluuksista. Jos liiketoiminta nimittäin laskee jopa 20, 30, 40 tai 50 prosenttia. Te mainitsitte erilaisia kokouksia pidetyn, komiteakokouksia ja työryhmiäkin on asetettu, mutta minä pelkään, että aika rientää. Emme ehdi toimia riittävän pian. Te sanotte, että täytyy pohtia, mitkä toimet olisivat järkeviä, mutta pikemminkin haluaisin teidän kertovan, että mitä toimia te ehdotatte työryhmälle. Niin, että voimme nousta tästä kriisistä ja voimme auttaa ihmisiä jäämään henkiin tämän kriisin jälkeenkin. Täytyy antaa ihmisille mahdollisuus nähdä tulevaisuus valoisampana. Haluaisin, siis tietää, haluaisin siis tietää, että mitä aiotte tehdä. Te sanoitte, että tämä ei ole rakenteellinen kriisi ja tämä purkupalkkio ei ehkä olisi järkevä, mutta haluaisin tietää, mitä aiotte, mitä aiotte ehdottaa kahta kysymystäkään ei siitä ole, etteikö kriisiä olisi ja etteikö ihmisillä olisi ongelmia. Joten kenties voisin saada vastauksen tähän kysymykseeni. Se saattaisi auttaa meitä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Hensch Blechard, Alderyhmän puolesta. Hmm, Koordinaattorimme puhuu ensin, minä sitten. Okei, okay, genau so war das vereinbart. Ja, danke schön. Niin näin juuri sovimme. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti on selvästi käynyt ilmi se, että juuri sisävesiliikenteen osalta on paljon vielä pohdittu. Tästä ei varmaankaan puhuta ainoastaan tänään, toivon mukaan useammin. Meillähän on liikenteen valkoinen kirjakin. Aina puhutaan siitä, että meidän pitäisi tukea sellaisia liikennemuotoja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Ja tiedetään, että sisävesiliikenne on juuri tällainen ala. Sisävesiliikennehän juuri luo yhteyden suuriin satamiin. Ja tiedämme, että paljon kapasiteettia on käytössä, jota ei tällä hetkellä käytetä, koska eri syistä se ei ole mahdollista. Siksi meidän täytyy kyllä jo pohtia näitä kysymyksiä ja odottelen tässä kyllä jo komission rakentavia ehdotuksia siitä, mitä voidaan tehdä. Ei ainoastaan niin, että päästään tästä kriisistä, joka on kohdannut kaikkia liikenteen kuljetusten aloja, vaan ajatellaan erityisesti sisävesiliikennettä ja vesiliikennettä, kaiken kaikkiaan merikuljetuksia. Miten voidaan tukea esimerkiksi monimuotokuljetuksia? Varmasti on paljon kapasiteettia vielä, joka olisi taloudellisesti ja ympäristöllisestikin järkevää, joten minä odotan innolla ehdotuksia. Kiitos. Thank you, Mr. Kramer, Greens. Okay. Wir haben ja nicht nur eine Krise. Niin, meillä kriisi ainoastaan liikenteen kuljetusten alalla, vaan meillä on talous- ja rahoituskriisi, joka koskee kaikkia. Saksassa esimerkiksi autoteollisuus on saanut ihan lyhyellä aikavälillä apua, mutta sillä on vaikutuksia myöskin muihin. Esimerkkinä perhe, joka halusi ostaa uuden auton, joutuu, on saanut nyt tukea niin, että ei ole ostettukaan sitä uutta keittiötä, joka oli suunnitteilla, mutta sitten onkin ostettu uusi auto. Tämä on auttanut nopeasti vähän autoalaa, mutta kukaan ei puhu nyt sitten keittiörakentajista. No kuljetukset ovat tietenkin olleet liian halpoja tähän mennessä. iso britannian esimerkki oli jo 5 miljoonaa tonnia on sianlihan vienti, ki, vientikiintiöä yhtä paljon tuodaan. Eli tässä voitaisiin ehkä vähentää kuljetuksia. Vihreille tietenkin myöskin sisävesiliikenne on ympäristöystävällinen vaihtoehto silloin, jos laivat sopeutuvat jokiin ja otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Kuitenkin nyt on epäreilua kilpailua, joka suosii sisävesiliikennettä joka ei maksa esimerkiksi öljyistä maksua rautateiden tapaan. Viidestä prosentista puhuitte, tämä ei ole suuri osuus. Haluaisin nähdä taulukon siitä, miten tämä kokonaisluku on kehittynyt viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Saksassa käsittääkseni sisävesiliikennekuljetukset ovat puolittuneet tällä kaudella. Onko näin muissakin maissa? Ongelmana on se, että verkosto on melko suuri. Tiettyihin paikkoihin ei pääse ollenkaan. Ja tietenkin tiedän myöskin esimerkiksi Elben osalta, että 200 päivää vuosittain kulkeminen ei ole mahdollista esimerkiksi näin jäätymisen takia ja vuoroveden takia. Tietenkin kaiken kaikkiaan tiedetään, että esimerkiksi merialukset ovat todella ympäristölle haitallisia, mutta eivät nämä normit ihan tyydyttäviä ole sisävesiliikenteessäkään, kun ajatellaan vaikka autoteollisuutta ja sitä, mikä on teknisesti mahdollista. Tähän suuntaan meidänkin pitäisi mennä. Alankomaihin tämä kriisi on kohdistunut kaikkein tiukimmin, näin sanotaan, mutta haluaisin selkeitä lukua. Ja Saksassa esimerkiksi Reinillä on 80 prosenttia koko sisävesiliikenteestä. Tämä on tietenkin valtava joki, jota kautta päästään Pohjanmerelle Atlantille asti. Jos ajatellaan Eurooppaa, niin 80 prosenttia sisävesiliikenteestä Euroopasta kulkee siellä 80 prosenttia rahoista menee toisaalle. Mihin meidän pitäisi keskittyä? Onko nyt ulemoitu jo 30-40 vuoden ajan, että voitaisiin rakentaa infrastruktuuria, joka mahdollistaisi sen, että nämä suuret laivat kulkevat kaikilla joilla Euroopassa. Tämä haittaisi tietenkin pieniä yrityksiä, perheyrityksiä, joista puhuitte, joilla on esimerkiksi vain yksi alus. Jos ajatellaan, että näin kävisi, niin tämä tukisi vain suuria. En tiedä, haluammeko me tätä? Se on kai kysymys. Joten näihin kysymyksiin mielelläni haluaisin vastauksia. Miten kaiken kaikkiaan suhtaudutte tähän? Tietenkin pitää huolehtia siitä, että satamissa on yhteyksiä ei ainoastaan sisävesiliikenteen kautta, vaan myöskin raideliikenteen kautta. Nämä solmukohdat ovat tärkeitä. Me voimme kaikki pahoitella tätä kriisiä, mutta mitä konkreettisesti ehdotatte, että pääsemme tästä kriisistä eroon, kun ajatellaan, että sisävesiliikenne ilman talouskriisiäkin – sisävesiliikenteen osuus on ollut kutistumaan päin. Thank you, Michael. And, uh... Kiitoksia, Michael. Stefan Daum. Kiitoksia, puheenjohtaja. Edustaja Beckett totesi, että kriisi on suhdanneluonteinen eikä rakenteellinen, mutta olipa se suhdanneluonteinen tai rakenteellinen, niin sillä ei ole mitään väliä, koska kun sisävesiliikenteestä puhutaan, niin ongelma on aina pohjimmiltaan rakenteellinen. Sisävesiliikennöinti tarkoittaa sitä, että tuotannon tekijä, eli laiva, laivan elämä voi olla paljon pitempiaikainen kuin vaikkapa rekan. Se voi olla 15 vuotta, kun taas rekan elinikä voi olla 7 vuotta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 90-luvulla toteutettiin kaksi tointa Euroopassa. Nimittäin, tai siis ei otettu huomioon näitä kahta tointa, jotka liittyvät nimenomaan purkamiseen. Se johtuu sisävesiliikenteen erityispiirteestä. Itse teollisuus on joka tapauksessa noin 30 miljoonan edestä kartuttanut rahastoa, jonka avulla laivoja puretaan. Ja tilanne on nyt sellainen, että Hollannin hallitus, jota sisävesiliikenneliitto tukee, on kirjoittanut Euroopan komissiolle kirjeen, jossa sanotaan, että kriisi on nyt niin syvä ja vakava, että nämä kaksi entistä instrumenttia, nimittäin laivojen purkujärjestelmä ja toinen tulisi ottaa käyttöön uudestaan. Mielestäni tämä on äärimmäisen järkevä ehdotus. Kun ajatellaan, kuinka pitkät ikäisiä laivat ovat, niin tämän valossa voidaan todeta, että rahdin määrä on vähentynyt Komissiolla toki on aloiteoikeus tässä kysymyksessä. Täällä juuri viitattiin siihen, että jäsenvaltioiden enemmistö ei välttämättä ole myötämielinen sen suhteen, että toimiin ryhdyttäisiin, koska tämä on rakente- koska sanovat, että kriisi ei ole rakenteellinen, mutta minä sanon, että se on. Komissio on tietyllä tavalla myös itse vastuussa toimistaan sen täytyy nyt vastata Hollannin hallitukselle kahden kuukauden sisällä, kertoa mitä se aikoo tehdä. Ja olen myös edellisen puhujan kanssa ö, yhtä mieltä siitä, että onhan se ihan ok, että työryhmiä asetetaan. Mutta tällä hetkellä 90 prosenttia yrityksistä ei suoriudu laskuistaan. Joku täällä sanoi, että luku olisi 60 prosenttia, mutta itse asiassa se on vielä paljon korkeampi. Minun neuvoni komissiolle on, että käyttäkää aloiteoikeuttanne ja toimikaa nopeasti, auttakaa sisävesiliikennettä, koska viimeksi kuluneiden puolen vuoden aikana yhä useammat ja useammat yritykset ovat joutuneet ongelmiin ja monet joutuvat vararikkoon. Ja laivat joudutaan, joudutaan myymään puolen hintaan kriisi vain syvenee. Minun kysymykseni herra Bracketille on, että mikä teidän vastauksenne tulee olemaan Hollannin hallitukselle? Minä kehotan teitä ryhtymään toimeen. Kiitos. Sitten Rovan Womenko. Voorzitter, allereerst wil ik u danken dat u eh, eh, na vragen van verschillende zijden eh, de crisis in de binnenvaart hier bij ons op de agenda hebt gezet. Want dat... Tässähän on todella kyseessä kriisi, joten tässä täytyy kyllä etsiä näitä ratkaisuja. Komission ja parlamentin täytyy tietää, mitä suuria ongelmia eh, sisävesiliikenteellä on. Täällä on nostettu esiin eh, hyvin merkittäviä seikkoja, mutta on myös tärkeää, että otetaan huomioon juuri tämän liikenteen erityispiirteet. Ja jopa varsin terveet yritykset joutuvat hankaluuksiin nykytilanteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi tästä syntyy suuri rakenneongelma. Kun kriisi alkaa olla ohi, sisävesiliikennesektori on niin heikko, että se ei pysty suoriutumaan tilanteesta – se ei voi enää ottaa lisätaakkaa harteilleen. Tästä on haitta tälle liiken, liikennealalle, mutta myös ympäristölle. Täytyy ottaa huomioon, että todellakin myös terveet yritykset joutuvat ongelmiin, joten niidenkin tilanne täytyy ottaa huomioon, kun komissio pohtii toimia. Pelkkä puhe tässä ei nyt riitä. Me olemme usean otteeseen valiokunnassamme nostaneet esiin sisävesiliikenteen merkityksen. Ja tässä todellakin on tarvetta toimintasuunnitelmalle. Näkymät ovat nyt sellaiset, että e, ei ole tarpeeksi fokusoitu tätä toimenpideohjelmaa. Itse asiassa kunnon ohjelmaa ei ole koskaan ollut sisävesiliikenteelle. Ja näin ei voi olla, jos me haluamme pankista tätä alaa. Toivon, että uusi eh, komissaari sin Kallas jatkaa toimijan Ja eh, hän on todellakin jo valmistelemassa toimenpiteitä, jotka tulevat sitten parlamentin käsittelyyn. Tämä on erittäin tärkeä sektorin tulevaisuuden kannalta. Joka tapauksessa tuloksia tarvitaan nopeasti. on erittäin tärkeää, että ryhdymme toimiin välittömästi, jotta kriisistä ei tule pitkäaikainen. Ja toivottavasti komissio todella saa aikaan tuloksia nopeasti. Eh, Sitten eh, Rova Tikau. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pyytää komissiota. Haluaisin kysyä komissiolta, Tietääkö se, kuinka monta irtisanomista tällä sektorilla on tapahtunut? Kuinka monet ovat menettäneet työpaikkansa? Koska monet yritykset ovat antaneet potkut sadoille työntekijöille. Enkä tiedä, ovatko nämä pyytäneet avustusta Euroopan sosiaalirahastosta. Kuinka moni yritys ylipäänsä on nyt mennyt konkurssiin tällä sektorilla? Haluaisin tietää sen. Mehän haluamme ekologisempia aluksia. Ne-am propus să avem nave mai... Uh, niin, haluamme ekologisempia aluksia. Haluamme polttoaineita, käytettävän sisävesiliikenteessä, jotka saastuttavat vähemmän. Samanaikaisesti komission tulevaan strategian tulisi sisältää sellaisia toimia, jotka tukevat PK-yrityksiä. Puhun tässä nyt nimenomaan Najares ja Marko Polo-ohjelmista. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, strategiaan tulisi sisältyä sellaisia toimia, joiden tarkoitus on modernisoida Ähm, satamia ja parantaa monimuotois muotokuljetuksia. Ja sitten vielä yksi kysymys tästä EU 20-tekijästä. Mielestäni kuljetuspolitiikan tulisi esittää erittäin tärkeää roolia tässä strategiassa. Samanaikaisesti tulisi myös miettiä jokiliikenteen tärkeyttä. Mehän odottelemme tässä toimintaohjelmaa ja työohjelmaa, joka pitää sisällään myös takarajoja ja rahoitusehdotuksia, niin että kaikki nämä asiat, joista me tänään olemme keskustelleet, muuttuvat myös sanoista teoiksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten Esplesha. Olkaa hyvä. Kiitoksia. komission edustaja oli aivan oikeassa siinä, että tämä kriisi vaikuttaa koko liikennesektorin, mutta aivan erityisesti sisävesiliikenteeseen. Vuodelta 2009 on tilasto, jonka mukaan 60 prosentilla on maksuliikennevaikeuksia. Ja, mutta tämä on vanha luku, voi, nyt oikea luku voisi olla 90 prosenttia. Teidän esityksen perusteelta voidaan sanoa, että komissio oli vielä ymmärtänyt, mistä on kyse. Tämä on todella kestämätön tilanne. Joissakin jäsenvaltioissa ei kannateta esimerkiksi vanhojen alusten romuttamista, mutta mitä oikeastaan ajetaan takaa? Tämä on haavoittuvainen sektori, joka tarvitsee komission lisätukea. Pelkkä työryhmä ei riitä. Kyllähän niitä aina saatetaan aina perustaa. Mutta me haluamme komissiolta toimia. Sitä minä odotan. Jonkinlaista mallia, jolla voidaan tukea tätä alaa. Muuten sisävesiliikennesektori ei enää pysty suoriutumaan roolistaan eh, liikenteen kokonaisstrategiassa. Ja toivon todella, että komissio saa aikaan tuloksia. Kaiken kaikkiaan ei ole kovin helppoa saada sisävesiliikenteelle sen ansaitsemaan roolia liikennepolitiikassa. Se on kuitenkin erittäin tehokas kuljetusmuoto, joten minä ja ryhmäni toivomme, että komissio voi antaa hieman konkreettisempia ehdotuksia toimista tämän alan tukemiseksi. Kiitoksia sitten Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, eh, en primer lugar agradecer la posibilidad. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että mahdollistitte tämän keskustelun jälleen kerran yhdestä sektorista, joka kärsii vakavasti kriisistä ja olen tyytyväinen siitä, että me keskustelemme sisävesiliikennesektorista pikemminkin kuin maa, maaliikennesektorista. Onhan muitakin sektoreita kuin vain tämä maaliikenne- ja tieliikennesektori, eli on hyvä, että nyt tästä toisestakin alasta puhumme. Ensinnäkin haluaisin ilmaista olevani samaa mieltä Van Laadenin kanssa. Ja minäkin, minunkin mielestäni komission tulisi selittää meille, minkä mielessä sen vuoksi tämä on suhdannekriisi eikä rakenteellinen kriisi. Suhdannekriisit yleensä kestävät noin kahdesta kolmeen vuotta, ainakin rahoitus kantilta katsottuna, ja se tarkoittaa sitä, että pk-yritykset tarvitsisivat apua vain tälle alalle, ajalle. Mutta meidän mielestämme tässä on nyt kyse rakenteellisesta ongelmasta. Ja siinäpä tapauksessa meidän täytyy tietää, no ei nyt välttämättä ihan tässä huomenna, koska ymmärtääkseni työryhmä on asetettu, mutta myöhemmin haluaisimme tietää, että miten tämänhetkiset yritykset pystyvät säilyttämään työntekijöidensä työpaikat. Ja jos kyse on rakenteellisesta kriisistä, niin minkälaisia suunnitelmia komissiolla on? Ja minkälaisia, minkälaisiin kriisin taustalla oleviin elementteihin voidaan puuttua? Onhan myös ilmastonmuutos totta. Ja yksi niistä aloista, joita voidaan pitää ilmastonmuutoksen kannalta tärkeänä sektorina on nimenomaan tämä sisävesiliikennesektori, koska ilmastonmuutoksella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi jokien virtaamiseen. Saattaa käydä niin, että meidän täytyy alkaa käyttää kaikenlaisia patojärjestelmiä sun muita. Ja haluaisin myös esittää seuraavan kysymyksen. Kuinka nopeasti komissio voi toteuttaa välittömiä toimia tämän ensimmäisen romutusharjoitteen lisäksi? Sitähän voidaan pitää hätäratkaisuna. Sitä ei voida pitää hyväksyttävänä sellaisella sektorilla, jonka halutaan olevan menestyksekäs tulevaisuudessa. Haluaisimme myös tietää, miten laivojamme tullaan sopeuttamaan uusiin ympäristö- vaatimuksiin. Entäpä sitten rakennerahastot? Tulemmeko me muuttamaan näitä olemassa olevia ohjelmia, kuten Najades ja Marco Polo? Tulemmeko, voimmeko jatkossa mahdollistaa sen, että rahoitusta on saatavilla myös lyhyellä aikavälillä? Tämä on sektori, jolla tulisi olla parempi pääsy apuun. Marko Polon apuahan ei ole edes käytetty riittävän hyvin. Kiitos. kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten minäkin käyttäisin puheenvuoron. Herra Bokei, me olemme odottaneet tätä keskustelua. Tai ainakin minä olen odottanut sitä, sillä jäsenten sanoman perusteella voidaan todeta, että sisävesiliikenteessä on todellinen kriisi. Hennes Blachard ja muut puhuivat tästä. He olivat asiasta erittäin selväsanaisia. Joten on hyvä keskustella asiasta. Suurin ongelma on varmastikin se, että ei ole selvää, mitä komission työryhmässä saa aikaiseksi tai mitä sen pitäisi saada aikaan. Minä olen ehkä hieman kyyninen, mutta komission normaali tapa toimia, kun tulee esiin joku pulma on, että no, te, te, tehdään tutkimusasiasta. Ja sitten voidaan perustaa myöskin työryhmä, vaikka eh, oikein sen tarkoituksesta ei ole selvyyttä. Joten haluaisin hieman lisäselvittää asian. Minä en ole mikään asiantuntija, no vain yhden kanavan. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka eh, reiniä, niin jos siellä on eh, jonkinlainen äh, kriisi tai tonavalla, mutta miten voi Reinillä olla siis kriisi, koska sehän nyt on varsinainen moottoritie, jos näin voidaan sanoa, tällä saralla. Mikä mahtaa sitten olla Tonavan tilanne? joissa Reinilläkin on ongelmia. Ainoastaan täällä äh, hollantilaiset ja belgialaiset kollegamme hieman kertovat, mistä, mitä on tekeillä. Muuten emme tiedä, mikä on tilanne. Mutta vaikuttaa siltä, että silloin kun pankit ovat pulassa, niin ne kyllä pelastetaan. Mutta äh, tässä on sektorikohtaisia eroja. No, siinä on varmasti aivan oikein toimittu kyllä. En sitä kyseenalaista, mutta entäpä jos on vaikka sisävesiliikenteellä eh, kriisi tai muilla liikennemuodoilla, niin minkä takia sitten ollaan pidättyväisiä eikä sanota suoraan, että täytyy auttaa tätä sektoria taloudellisesti? En tiedä, mikä olisi sopiva konsti tähän. Onko sitten romutuspalkkio tai jokin muu mutta kukaan ei nyt sano, että olisi valmisteilla jokin idea, jonka avulla voitaisiin auttaa tätä sektoria kriisiaikana. Ja sen vuoksi hieman ihmettelen, voiko olla niin, että passiivisuuden takia tämä sektori eh, todellakin pääsee aivan romahtamaan. Ja tämä pitäisi kyllä välttää. Kunnioitan kyllä komissiota ja jäsenvaltioita, mutta täytyisi eh, tässä kuitenkin pidättäytyä soutamasta ja huopaamasta. Joten kyllä asia pitäisi saada järjestykseen. Herra Vakei, saatte nyt puheenvuoron ja voitte vastata näihin jäsenten esittämiin huomioihin. Mutta minun tuntumani on se, että me kaikki tiedämme, että on kriisi, on ongelma, ja fiksujen täytyy nyt kertoa, mitä täytyy tehdä, jotta kriisistä selviydytään ja voimme auttaa sisävesiliikennesektoria. Mutta en ole kuullut vielä mitään, joten ehkä voisitte kertoa hieman lisää tästä asiasta. Mitä me voimme tehdä, jotta tätä sektoria voidaan auttaa selviytymään tästä erityisen vaikeasta ajasta? Ei sää ei sitä tietysti mitenkään auta tällä hetkellä. Mutta tietysti siihen on vaikea etsiä syypukkia. Mutta joka tapauksessa olisi varmasti jotain tapoja löydettävissä, jolla me, Euroopan unioni, voi auttaa sisävesiliikennetoimijoita. Joten vetoan nyt teihin. Antakaa meille hieman toivoa. Sillä teidän alustuksenne ei todellakaan lohtua tai toivoa tarjonnut. Joten yrittäkää nyt uudestaan. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kiitos kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Puheenjohtaja, en ole ihan varma, että jäljelle jääneet viiden, kymmenen minuutin puheaika auttaa tämän toivon paran, palauttamisessa. Pyrin tässä hahmottelemaan prosessia, johon puuttuvat tämä ala, jäsenvaltioiden hallinnot, minä ja kollegani komissiossa. Totta kai osavastuussa on komission jäsenellä, komission jäsen ehdokas kuulemistilaisuus ja tämän päivän keskustelu tosin osoitti sen, että, että tämä sisävesiliikennekysymys on hänelle tärkeä kysymys. Voimme keskustella heti, kun uusi komissio aloittaa työnsä. Tilanteeni on hiukan hankala nyt, kun olen pitkälti samaa mieltä täällä sanotun kanssa. Erityisesti, kuten aluksi itsekin sanoin, että sisävesiliikenneala on tärkeää, kun ajatellaan tasapainoa, mahdollista edistystä liikennesektorilla kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan sellaista liikennepolitiikkaa, joka tukisi integroitua liikennejärjestelmää, jolla kaikki liikenteen muodot voivat toimia hyvässä yhteistyössä. Totta kai monet aloitteet, joihin ryhdytään EU-tasolla komission puolelta tai parlamentin puolelta, pyrkivät tukemaan sellaisia toimia, joilla yhdistetään sisävesiliikenne liikenne muihin liikennemuotoihin. Tämä on keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin tulevaisuuden näkymä, jonka kautta pyritään antamaan merkittävämpi rooli integroidussa eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä juuri sisävesiliikenteelle. Konkreettisemmin Euroopan komissio varmasti pitää se sisävesiliikennet yhtenä keskeisenä aiheena, kun TNT-järjestelmää lähdetään uudelleen tarkastelemaan. Se on tärkeää, kun neuvoverkostoa rakennetaan edelleen. Ja silloin myös painotetaan erityisesti näitä solmukohtia eri liikennemuotojen välillä. Erityisesti ajatellen satamia, jotka meriliikenteen satamat, merisatamat ovat tietenkin solmukohtana – sisävesiliikenteelle ja muille kuljetusmuodoille myös. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevaa integroitua liikennepolitiikkaa ja tulevaa EUn tällaista ydinpolitiikkaa tällä alalla. Me pyrimme mahdollisimman mukaan huolehtimaan näistä liikennekäytävistä ja varmasti sisävesiliikenteestä voidaan lähteä liikkeelle, jotta saadaan tehokkaampaa, vihreämpää logistiikkaa. Pilotin vihreä käytävä varmasti mahdollistaa sen, että meillä on ainakin yksi sisävesiliikenteen käytävä keskiössä. En vastaa nyt tähän kysymykseen vielä, mutta pyrin vain viestittämään teille sitä, että komission mielestä ja kaikkien varmasti EUn toimijoiden mielestä sisävesiliikenne – on tärkeä aihe, kun ajatellaan, mitä ulottuvuuksia siihen liittyy, ottaen huomioon myös tietenkin rajoitukset. Herra Kramer aivan oikein viittasi joihinkin heikkouksiin ajatellen vaikka päästöjä, mutta tämä on kuitenkin sellainen kuljetusmuoto, jolla on paljon hyviä puolia ja niin paljon mahdollisuuksia toimia tehokkaammin ja vihreämmin, olla siis kuljetusala, jolla ei tarvita tulevaisuudessa. Komissio on tietenkin samaa mieltä siitä, että sisävesiliikenteessä on kriisi. Onko kyse rakenteellisesta vai syklisestä kriisistä? Tämä liittyy enemmän siihen, mitä välineitä on tulevaisuudessa tarjolla yhteisön lainsäädännössä. Kriisillä on sosiaaliset ulottuvuutensa tällä hetkellä, me tiedostamme ne erittäin hyvin. Tämä on yksi tärkeä syy siihen, että kuuleminen järjestettiin viime vuonna. Ja yksi tärkeä syy siihen, että me haluamme luoda tukipaketin, joka on mahdollisimman tehokas, ottaen huomioon sosiaaliset vaikutukset myös. Minulta kysyttiin lukuja, edustaja Tikau kysyi lukuja. Minulla ei valitettavasti niitä ole, näitä lukuja ei ole tiedossa. Usein on kyse perheyrityksistä ja siksi ihmiset eivät heti menetä työpaikkojaan. Tämä iskee kovasti tietenkin yrityksen tulopuoleen ja kotitalouteen, mutta välttämättä heti ei menetä työpaikkaansa, mutta sosiaalinen vaikutus on todella valtava ja siksi meidän pitäisi löytää toimien paketti, joka helpottaisi tätä tilannetta. Haluaisin painottaa myöskin sitä, että sisävesiliikenne on sektorina hiukan erityinen. Katson kollegoita. Noin 15 vuotta sitten tämä oli erittäin tiukkaan säädelty ala, Silloin oli kiinteät hinnat, kapasiteetti, jota hallinnoitiin jäsenvaltioiden tasolla ja EUn tasolla. Mielestäni tällä alalla vielä on hyvin muistissa nuo puitteet. Jos ajatellaan kiinteitä hintoja, niin sellainen ei ole enää mahdollista yhteisön kilpailusääntöjen mukaan ja sisävesiliikenteen sääntöjen mukaan. Sama koskee oikeastaan tätä romutusjärjestelmää. Sitten otettiin käyttöön, se oli hyvin laajasti rahoitettua silloin, kun tapahtui siirtymä tiukasti säädellyn ja vapautetumman tilanteen välillä. Joten monet toimet, joita nyt ehdotellaan ratkaisuksi sisävesiliikenteen ongelmien osalta, niitä ei voida ottaa nyt käyttöön, koska joko niitä ei, sellaisia ei ole yhteisön lainsäädännössä tai romuttamisen osalta EUn tasolla, on hyvin vähän 35 miljoonaa euroa on siellä vararahastossa, sisävesiliikenteen rahastossa tällä hetkellä. Tämä koskee monia jäsenvaltioita, monia eri aloja. Ja jos ajatellaan jäsenvaltioiden määrää ja rahteja, kiinteänä tai nesteenä, niin paljonkaan mahdollisuuksia ei ole tähän romutuspalkkioon. Jos ajatellaan, niin ehkä muutamia kymmeniä aluksia voitaisiin romuttaa. Lisäksi tietenkin romuttamisessa usein puututaan vanhoihin, aika pieniin aluksiin, joten vaikutus olisi hyvin pieni, kun ajatellaan, minkälaisesta kapasiteetista nyt yhteisön tasolla puhutaan. Tämän sanon siksi, että Monet tukitoimet, jotka olisivat mahdollisia, ovat sellaisia, että ei kyse ole siitä, että me käyttäisi aloiteoikeuttamme, vaan monet nämä toimet ovat mahdollisia jäsenvaltioiden tasolla. Pankkisektori mainittiin täällä ihan oikein, tai autoteollisuus, mutta elvytyspaketit olivat kansallisia paketteja, joita koordinoitiin eu tasolla, joten EU-rahoitusta oli hyvin rajoitetusti. Me odotamme vielä ehdotuksia kansallisiksi tukitoimiksi, erityisesti Alankomaissa, johon kriisi on iskenyt pahiten. Työtä tehdään tällä hetkellä, keskusteluita on käyty jo marraskuussa ja jälleen tammikuussa. Tällainen kansallinen tukipaketti ei ole mitenkään helposti rakennettavissa ja totta kai olemme valmiita keskustelemaan siitä alkomaisten kollegoiden kanssa heti, kun sellainen paketti on olemassa, jotta nähdään, että tukipaketti noudattelee oikeudellisia puitteita ennen kaikkea kilpailulainsäädäntöä. Totta kai pitäisimme tervetulleena tällaista pelastus- tai tukipakettia, jolla olisi toivottu vaikutus. Tämän sanottuani, niin kun ajatellaan pidemmällä aikavälillä liikennepolitiikka- ja infrastruktuuritoimia, joita politiikan mukaan ajamme ja joista keskustellaan komission jäsenehdokas Kalaksen kanssa – olen puhunut siitä, mitä rajoituksia syntyy EU-lainsäädännön kautta ja olen myös sanonut sen, että me olemme valmiita keskustelemaan kansallisista pelastustoimista, niin kuitenkin EUn asetusten puitteissakin on useita toimia, joiden kautta voitaisiin luota EUn, luoda EUn tason tukipaketti, jossa ehkä voitaisiin keskittyä varhaiseläkkeeseen, niin että yhteisrahoitetaan sosiaalirahaston kautta kansallisia toimia, kun sosiaalirahasto ei niitä tukia anna suoraan, vaan yhteisrahoituksen kautta. Lisäksi voitaisiin katsoa ammattikoulutusta ja uudelleenkoulutusta. Nämä ovat erityistoimia sellaisten työntekijöiden, sellaisia työntekijöitä varten, jotka joutuvat jättämään jonkun alan ammattikoulutus tässä ehkä tärkeämpänä kuin uudelleenkoulutus, koska jos kriisi on nyt, niin hyvin koulutetun työvoiman kysymys on hyvin tärkeä silloin, kun sektori lähtee toivon mukaan uudelleen kasvuun. Meidän pitäisi myös jatkaa vähän näkymättömämpää työtä, joka alkoi Najades-ohjelman kautta. Tiedotuskeskukset, joiden kautta saadaan kuljetusyrittäjille enemmän tietoa sisävesiliikenteestä. Sitä on tulossa konttikuljetusten osalta melko tehokas ala Renin konttiliikenteen kasvusta. En tiedä, ovatko kaikki alan yrittäjät tietoisia tästä. Jos ajatellaan nyt koko tätä kuljetusketjua ja vihreää käytävää, niin – kyllä enemmän tietoa pitäisi antaa niin, että sisävesiliikenne kuljetusmuotona tulisi tutummaksi ja otettaisiin yhteyttä tämän alan yrityksiin. En taida lähteä hyvin teknisen keskustelun siitä, onko kyse rakenteellisesta vai syklisestä kriisistä. Totta kai näemme, että meneillään on kriisi, syklisyys tai rakenteellisuus, tämä liittyy taas siihen, mitä EU-lainsäädännön puitteissa voidaan tehdä ja minkälaisia päätöksentekoprosesseja tässä syntyy ja erityisesti voidaanko tätä rahastoa käyttää ja siitä vapauttaa rahaa. 35 miljoonaa euroa kuitenkin vain, joten no, jos otetaan kokonaisuus huomioon, niin kyllä tässä on tietenkin rahaa, mutta voidaan pohtia, miksei sitä käytetä. Nyt kun on kriisi, ehkä sitä tulisikin käyttää, mutta mahdollisesti olisi tehokkaampi käyttää vähän pehmeämpiä keinoja, koska silloin näitä varoja voitaisiin käyttää ihan järkevään ohjelmaan, kun valitettavasti kunnianhimoisempiin suunnitelmiin, kuten romutukseen, tämä ei ole erityisen sopiva rahasto, kun se on niin rajallinen. En ole varma puheenjohtaja, vastasinko kaikille, mutta pyrin parhaani mukaan näissä kymmenessä minuutissa. Kiitos. Kiitoksia. Tiedän, että varapuheenjohtaja Dalenilla on selvennyskysymys. Muutama minuutin kuluttua meidän täytyy vaihtaa aihetta. Ja Portman Kol <clears throat> saa myös käyttää puheenvuoron. Tämähän oli osittain hänen ajatuksensa. Joten toimitaan näin, eli Keisiksi Van Dalen, sitten Forman Kol. Ja, tämän u siitä. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuulin edellisen puhujan sanovan, että tilanteen kanssa ollaan helisemässä, mutta haluaisin nyt edelleenkin korostaa, että nyt puheiden aika on ohi. Jos me edelleenkin vain puhumme, äh, äh, suunnittelemme ohjelmia, koulutusta ja hankkeita, mutta emme tee mitään, niin tilanne vain pahenee. Nytkin me tässä vain edelleen odottelemme suunnitelmia. Mainitsitte 35 miljoonan romutusrahaston. Sitähän täytyy tietysti jakaa sitä rahaa. Mutta kyllä minä uskon, että tätä rahastoa voitaisiin vielä hiukan pullistaa. Jos otetaan uusia tonnimääriä määriä, mukaan, niin sehän vaikuttaa kokonaistilanteeseen ja niinpä näitä purkurahastoakaan, rahastoja ei pidä tarkistella erillisenä asiana, vaan osana kokonaisuutta. Toiseksi olen sitä mieltä, että ne vanhemmat alukset, jotka saastuttavat enemmän, voitaisiin korvata – mikä tarkoittaisi sitä, että koko ympäristötilannetta voitaisiin parantaa tällä sektorilla. Kiitos. Sitten Thank you. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä kysyin, milloin työryhmä saa aikaan tuloksia, jotka voi esitellä parlamentille, sillä asian kiireisyys on aivan ilmeinen. Ja olisi hyvä todellakin saada aikaan konkreettisia toimia, joten kysynkin, milloin työryhmä esittelee tuloksensa? Kiitoksia sitten herra Vake voi vastata. Eh, niin, jos teille sopii, niin voin keskustella tästä asiasta vielä enemmänkin. Niin, ainoa ongelma siinä, että tämä yhdistettäisiin edelliseen sääntöön, äh, niin sääntöön, on se, että me emme tule löytämään uusia aluksia. Mitään tilauksia ei ole koska ylikapasiteettia jo on. On noin 150 000 alusta, jotka on tilattu. Ja tällä hetkellä romutusta voidaan, sinänsä romutusta ei ole. Minähän en nyt asiantuntija ole, mutta mielelläni keskustelen tästä enemmänkin. Ja koska sitten teemme ehdotuksia Mm, eihän tämä ainoastaan riipu asiantuntijaryhmästä, joka on juuri asetettu. No, lähdetään nyt vaikka siitä, että mm, helmikuuhun mennessä meidän tulisi saada päätökseen tämä Hollannin kysymyksen analyysi. Me odottelemme myöskin hollantilaisten omaa suunnitelmaa. Monista ajatuksista on toki keskusteltu, mutta mitään täysimittaista kypsää suunnitelmaa ei ole. Ja sehän tulisi kuitenkin olemaan merkittävä osa sellaista pakettia, jota koordinoitaisiin Euroopan tasolla. Joten en nyt osaa tässä hihasta vetää mitään päivämäärää, mutta johtuen tilanteen kriittisyydestä ja tarpeesta toimia, olemme asettaneet itsellemme helmikuun takarajaksi saattaa analyysi päätöksen ja ihan riippuen sitten poliittisista puitteista ja hollantilaisten ajatusten valmiustilasta, niin palaamme asiaan. Kiitos. Kiitoksia teille e, kaikille itse asiassa tästä hyvästä keskustelusta. Se oli mielenkiintoinen. Ja todellakin pidämme hyvin tarkasti silmällä tätä kehitystä. Tämä on ala, jossa ei ole saatu ehkä aikaan tarpeeksi tähän asti, mutta nyt todellakin täytyy näin tehdä. Kiitoksia siis jäsenille ja komission edustajalle. Seuraava aihe on ilmastonmuutosta koskeva valkoinen kirja. Tästä on Vlaston mietintö ja siihen tarkistuksia. Vastu, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tähän lausuntooni. Meillä on 38 muutosehdotusta, tarkistusta, joita on esitetty. No, minä aion nyt puhua vain niistä tarkistuksista, joita tuen. Minä tuen kaikkia ehdotuksia, jotka mahdollistavat sen, että voidaan parantaa eh, ilmastonmuutoksen vaikutus, vaikutustietämystä koska vain pa- ymmärtämällä paremmin tämän monimutkaisen ähm, ilmiön voimme saada aikaan muutoksia, jotka parantavat kuljetusalaa ja turismia. Siksi meidän täytyy äh, vaihtaa mielipiteitä, hyviä käytänteitä, asiantuntemusta tällä alalla. Mielestäni on myös tärkeää pyytää komissiota omaksumaan integroitu lähestymistapa koherentti lähestymistapa tähän ähm, ongelmaan. Toki meidän täytyy keskittyä äh, kuljetuskysymyksiin, mutta myös ähm, maanparannuskysymyksiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja energiakysymyksiin. Emme myöskään saa unohtaa niitä eurooppalaisia alueita, jotka ovat luonnostaan alttiita, kuten meri, rannikko ja vuoristoalueet, koska tämä alttiushan tulee vielä entisestään suurentumaan ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi, joten ei käy myös kiistäminen näiden ongelmien taloudellista luonnetta. Ja tästä syystä haluamme ottaa myös mukaan kaikki taloudelliset tekijät mukaan pohdintoihimme ja myös periferiset alueet. Meidän täytyy ilmastonmuutoksesta puhuttaessa lähestyä tätä kuljetusalaa sen kokonaisuus, siis äh, globaalisti, koherentisti, Enkä, emmekä saa unohtaa ainuttakaan kuljetusmuotoa. Mon, muutamien äh, kollegoiden kanssa olen saattanut äh, löytää hyviä kompromisseja. Niiden siis me olemme sitä mieltä, että on ehdottoman tärkeää parantaa rahoitusta niin kehityksen kuin kuljetu- tutkimuksenkin alalla niin, että kuljetusalaa voidaan sopeuttaa ilmastonmuutokseen ja niihin maantieteelli- meteorologisiin olosuhteisiin, jotka ovat väistämättömiä. Olemme myös sitä mieltä, että meidän täytyy käyttää varoja juuri siihen, niitä hankkeita varten, joiden avulla voimme lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Meidän täytyy kehittää puhtaita ajoneuvoja, älykkäitä liikennejärjestelmiä ja parantaa liikenteen sujuvuutta, olipa kyse sitten rautatieliikenteestä, maantieliikenteestä tai ilmailusta tarkistukset 11 ja 15, niiden tarkoitus on parantaa kaupunkiliikkuvuutta. Tämä liittyy komission viime syyskuussa esittämään lausuntoon. Ja mielestäni meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia, kun puhumme niiden toimien rahoituksesta, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Toivoisin, että komissio pohtisi niitä rahoituskeinoja, jotka voivat olla luonteeltaan innovoivia ja jotka parantavat yritysten ja käyttäjien asemaa. Kaikki kollegat eivät välttämättä ole tästä yhtä mieltä, mutta tulen keskustelemaan heidän kanssaan tästä asiasta vielä. Olen pohtinut ja itse asiassa olenkin löytänyt kompromissin. Kompromissin, joka liittyy nimenomaan saastuttaja maksaa periaatteeseen. Mielestäni komission tulisi ottaa käyttöön sekä rakennerahastot että elvytystoimet. Ja yrityksen täytyy kaikkien liikennemuotojen osalta integroida ulkoiset kustannukset, siis sisäistä ulkoiset kustannukset, jotka liittyvät Äh, ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen. Niin, hyvät äh, kollegat. Äh, tässä yritin selvittää näitä muutosehdotuksia, joita on esitetty. Toki olen vielä valmis keskustelemaan jäljellä olevistakin tarkistuksista, joista emme vielä ole yhtä mieltä, mutta vielä lopuksi sanoisin seuraavan. On erittäin tärkeää, että meidän valiokuntamme omaksuu selkeän kannan tähän erittäin tärkeään seikkaan, asiaan, jolla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia liikennepolitiikan tulevaisuuteen. Olen tavannut tai keskustellut kollegamme Vittorio Proodin kanssa. Hänhän on ympäristövaliokunnan esittelijä. Hänen kanssaan olen keskustellut asioista ja hän on yhtä mieltä useidenkin huolien kanssa kanssani. Mutta hän on myös ilmaissut toiveensa rajoittaa oma mietintönsä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Hän ei halua puhua ilmastonmuutoksen torjumisesta. Minä olen kyllä sitä mieltä, että meidän tulisi tässä lausunnossa tehdä ehdotuksia myös tähän suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mrs. Kiitoksia. Seitsemän nimeä listalla tällä hetkellä. Muistuttaisin, että meillä on aikataulu rajoituksia. No nyt on jo kahdeksan nimeä. Gros aloittaa. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset esittelijälle tehdystä työstä ja kaikille kollegoille kompromisseista – pitkälti voimme tukea tätä lausuntoa ja kompromisseja, joita yhdessä löysimme. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että ilmastonmuutos keskustelussa ja liikenne keskusteluissa usein puhutaan näistä, mutta ei täysin tunnusteta liikennealan vaikutusta. Tässä olen hyvin iloinen itse siitä, että tähän aloitteeseen on lähdetty. Ja vielä kerran siis näin päästään ottamaan kantaa kaiken kaikkiaan kuten vastuuvaliokunta, tai se miten valiokunta, vastuuvaliokunta tätä hoitaa, on sen tehtävä, mutta tärkeää on, miten meidän valiokuntamme ottaa kantaa. Jos se on tämän muoto, niin ihan hyvä, mutta ei voida ajatella, että ei oteta huomioon kaikkia suuria toimia liikenteen alalla. Jos varoja annetaan käyttöön, niin ne pitäisi käydä niin kuin talouskriisin yhteydessä, että – puhutaan liikenteestä sinänsä, mutta liikennesektorille ei kuitenkaan ajatella senttiäkään lisää. Tämäkin olisi vielä painotettava seikka. Ja kolmanneksi, kun puhutaan liikenteestä ja kuljetuksesta, on kyse myös energiasta. Siitähän on täällä jo paljon puhuttu rahoituksesta. Ja viime hetkellä on vielä käyty vähän keskusteluita ja haluaisin vielä tuoda esiin EPPn kannan selkeästi. Meistä tarvitaan ensinnäkin kannustimia, jotta tuotettaisiin ympäristöystävällisemmin tai tuettaisiin ympäristöystävällisempiä liikennemuotoja. Sitten myöskin jaettaisiin taakka oikeammin saastuttaja maksaa. Periaate on ollut aina meille tärkeä EPPssä, mutta haluaisimme painottaa kuitenkin – sitä, että ei ole tärkeää ainoastaan maksaa siitä, että saastuttaa, vaan tärkeää on, että rahalla myöskin leikataan päästöjä, jotta päästöleikkauksiin todella päästään. Eli kun tätä keskustelua on viime aikoina käyty, niin meille tärkeää on se, että nämä asiat kuuluvat yhteen, siis kannustimet ja se, että kustannukset jaetaan oikein. Joka tapauksessa suurkiitokset hyvin sujuneesta yhteistyöstä kaikille kollegoille. Thank you, Mr. Grosch. Kiitoksia. Sitten sinä Lauva. pane předsedo, za slovo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun puheenvuoroni on varsin lyhyt. Aivan aluksi haluaisin sosiaalidemokraattien puolesta kiittää tästä mm, lausunnosta ja siitä, että olette käyneet läpi nämä tarkistukset on hyvä, että olette pyrkineet kompromisseihin. Monissa kohdin tässä on onnistuttu. Voin sanoa olevani tyytyväinen siihen, että meidän ryhmämme tarkistuksista suurin osa on otettu huomioon. Ja tämän vuoksi voin sanoa, että meidän ryhmämme antaa tukensa tälle lausunnolle loppuäänestyksessä. Meidän tarkistuksistamme voin mainita, että oli erittäin hyvä, että onnistuttiin vahvistamaan tämä periaate saastuttaja maksaa. Tämähän oli monissa meidän tarkistuksissamme. Tässä nostimme esiin myös äh, investoinnit liikenneinfrastruktuuriin ja periaatteen soveltamisen siinä, samoin kuin investoinnit ja äh, tutkimuksen. Täällä on nostettu esiin myös äh, kaupunkiliikenne. Ja on myös kohtia, joissa puhutaan haavoittuvista alueista. Ja me korostimme vuoristoalueita sekä tietysti myös rannikkoalueita. Ilmastonmuutos vaikuttaa näihin alueisiin voimakkaasti. Myös normikysymys nostettiin esiin, eli esimerkiksi turvallisuusnormit täytyy sopeuttaa uuteen tilanteeseen. Minusta valmistelija on tehnyt erinomaista työtä. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Kiitoksia sitten Maisner. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ja viimeksi keskustelimme siitä, kun tästä aiheesta puhuttiin, että liikenne todella on jäänyt vähän syrjään tässä keskustelussa. Todella kun ilmastonsuojelusta puhutaan, niin liikenne- ja kuljetussektori nähdään aina aiheuttajana. Se on tietenkin tottakin, mutta kun ajatellaan huomioita ja täsmennyksiä, joita on tehty. Ne on otettu pitkälti kompromisseissa esiin. Ja tässä mennään ihan oikeaan suuntaan. Kyllä ulkoiset kustannukset on sisällytettävä askel askeleelta. Lisää tutkimusta tarvitaan, siitä olemme varmasti samaa mieltä. Erityisen haavoittuvat alueet on otettava huomioon, esimerkiksi vuoristoalueet ja liikennettä siellä tietenkin on ja myöskin matkailua. Tämä koskee meidän valiokuntamme myös. Tärkeää on, ettei saastuttaja maksaa periaatteesta luovuta, vaikka kuljetusten osalta pitää huolehtia siitä, että nähdään, että Euroopalle tärkeät sisämarkkinat toimivat siksi, että kuljetukset toimivat. Toisaalta siis ilmastonmuutos, toisaalta se, mitä tarvitaan milläkin liikennereitillä, miten voidaan huolehtia kuljetusten tulevaisuudesta. Totta kai meidän on vähennettävä liikenteen aiheuttamaa saastumista. Meidän on myös katsottava, miten käytetään näitä kerättyjä varoja, jotta voitaisiin parantaa tilannetta ja siksi aikaansaadut kompromissit ovat oikein hyviä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten oikein. Ja tack, herr vi øh, i den grønne gruppe er ikke blevet involveret i kompromiserne. Det kan jo være... Niin, vihreissä äh, emme ole voineet osallistua tähän äh, kompromissiin. Ei se välttämättä teidän virheenne ole, eikä meidänkään, mutta nyt meillä on aika hankala tätä äh, asiaa, tähän asiaan suhteutua. Ehkäpä äh, Euroopan parlamentin sisällä yhteistyö ei ole toiminut riittävän hyvin. No, olen kuitenkin lukenut tämän tekstin. Mutta en oikein ymmärrä, että mitä me voimme, tulla, mitä me voimme äänestää tällä kertaa tästä. Suullinen tarkistus on mielestämme aivan yleis, liian yleisluontoinen. Ja sitten tässä mietinnössä keskitytään ilmastonmuutokseen äh, muutokseen sopeutumiseen. Olin hiukan yllättynyt kun kuulin, että Brody oli san, olisi sanonut, että tässä kohtaa ei tarvitsisi ollenkaan pohtia sellaisia kysymyksiä, kuten vaikkapa liikennesektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. No, kyllähän komission täytyy myös olla huolissaan kuljetussektorin, liikennesektorin päästöistä – kun nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ei kai nyt voida odottaa siihen saakka, kunnes autoihin pitää asentaa kellukkeet, kun joet tulvivat yli. Niin, komissiohan on luvannut toimia, mutta nyt ei, kukaan ei tee mitään. Toivon, että että ne tarkistukset, joita me esitämme, samoin kuin kaikki muutkin tarkistukset, menisivät siihen suuntaan, että tämä teksti parantuisi ja että voisimme myötävaikuttaa saastumisen vähenemiseen. Kiitos. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia, Sitten Foster. Yeah, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No, me olemme tietenkin katsoneet tätä yleisesti ottaen. Voidaan tietää, mitä ympäristövaliokunnasta tulee, mutta edustaja Rasto ainakin yrittää jotain järkevää lähestymistapaa ottaa. Me olemme liikennevaliokunta liikennettä tarvitaan, vaikka siinä on huonoja puolia. Meidän pitää katsoa näitä kompromissiesityksiä vielä, mutta – yksityisemmin poikkeutena kolme ja neljä voimme tukea Raston ehdotuksia. Ennen kaikkea tarvitaan varmasti kompromissia, kun katsotaan, mitä aiheita on otettu esiin esimerkiksi vuoristoalueiden osalta, joten nyt tuntuu, että tässä vaiheessa toivomme, että voimme tukea, mutta katsotaan tietenkin, miten käy äänestysten aikana ja tämän keskustelun aikana. Mutta Pari seikkaa vähän huolettaa. Kun puhutaan kaikista näistä asioista nyt, niin nyt on siirrytty ilmaston lämpenemisestä ilmastonmuutokseen. Ehkä siksi, kun lämpötila on pohjoisessa Euroopassa ollut noin miinus 20 pitkän aikaa. Yksi hyvä asia on otettu esiin tuo saastuminen tuo sananvalinta on ehkä merkittävää tässä keskustelussa. Kun katsotaan tarkistuksia, joita on tehty tutkimuksesta ja niin edelleen, niin voitaisiin ehkä puolustella liikennealaa siinä, että tutkimusta on tehty paljon, siihen on käytetty paljon varoja. Parlamentissa tulisi realistisesti ymmärrettävä se, että asenvaltiolta saattavat tulot ovat hyvin tiukassa – tulevina vuosina tutkimusta halutaan kaikenlaisille aloille ja meidän pitäisi melko pragmaattisesti pohtia, mitä me tässä kehotamme tehtävän. Hyvä käydä keskustelua. ECR yleisesti ottaen tukee suurinta osaa edustajan Blaston tarkistuksista, mutta joitain muita emme suinkaan tue, mutta päätöksemme teemme, kunhan pääsemme äänestämään torstaina. Niin, äänestyshän on keskiviikkona. Sitten ajalla sendää. Gracias, presidente. Sí, eh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Vlastoa tästä lausunnosta ja siitä, että hän on neuvotellut asioista tar- tarkistuksia esittäneiden kanssa – varjoesittelijöiden kanssa, samoin kuin myös ympäristöasia, äh, ympäristöasian valiokunnan esittelijän kanssa. Tämä on oikea tapa toimia, sillä monesti esitän hyvin radikaaleja ajatuksia, mutta mikäli niistä ei keskustella vastaavan esittelijän kanssa, niin ne eivät johda mihinkään, joten tässä vasta on tehnyt hyvää työtä. Sitten tarkistuksiin. Ei niistä nyt minulla ole mitään erityistä sanottavaa muuten kuin kompromissi C-stä. Se on osittain Katrauin ja muiden esittämien tarkistusten mukainen. Haluaisin kysyä valmistelijalta, että jos esitämme suullisen tarkistuksen, tästä saasta ja maksaa periaatteesta, niin eh, mahtuisiko tämä tähän komodaliteettiajatuksen sisään, kun nyt puhutaan eri liikennemuodoista. Joten tässä haluaisin palauta siihen malliin, josta on ollut puhetta niin, että kaikki liikennemuodot mukautettaisiin ilmastonmuutokseen. Joka tapauksessa olemme varsin myönteisellä kannalla ja pidän hyvänä sitä ajatusta, että tässä ottaisin huomioon myös työpaikkamerkitys. Tarvitsemme todellakin enemmän vihreitä työpaikkoja. Jotkut eivät ymmärrä, miksi tässä puhutaan vain mukautumisesta, mutta haluaisin muistuttaa, että ilmastonmuutoksen torjunnan eh, kysymyksiä ja toimeenpanokysymyksiä ne on tarkasteltu aiemmin. Joten nyt on aika tarkastella eh, mukautumista. Jäsenvaltiot tietävät, että niiden täytyy mukauttaa järjestelmien Ja tietysti välillä on vaikea puhua siitä, että muutoksia tarvitaan. Ja torjuntatoimet ovat tietysti tärkeitä, mutta tämä on oikea tapa toimia. Se, että selvitetään minkälainen, ohjel- minkälainen ongelma on, niin se ei vielä auta mitään eikä suunnitelma vielä tarkoita toimia. Aluksi sanotaan, että EU on sitoutunut vuoteen 2020 laskemaan hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia. Hieno suunnitelma. Ehkä tähän tavoitteeseen päästään, ehkä ei, mutta ihan selvää on se, että ilman, että radikaalisti muutetaan liikennettä, tähän ei päästä. 30 prosenttia suunnilleen EUn päästöistä syntyy liikenteen alalla, ja se on kasvanut 35 prosentin luokkaa Teollisuuden alalla miljardi investoinnit ovat leikanneet näitä päästöjä 10 prosenttia. Muilla aloilla tehdään myönteisiä muutoksia ilmastonmuutoksen estämiseksi. Liikenteen alalla kaikki on vain kasvanut. Siksi tähän päivään mennessä ei ole mitään tavoitetta liikenteen osalta. 20 prosenttia, 30 prosenttia – 10 prosenttia, leikataan, vakautetaanko tälle tasolle vuoteen 2020? Mitään tavoitetta ei ole. Tavoitetta ei ole nähty. Jos ei tavoitetta ole, ei tarvitse pahoitella, ettei tavoitteeseen pääse. Mutta tämähän ei auta tässä ilmastonmuutostaistelussa. Siksi haluaisin vielä kerran kysyä, miksi me tässä noudattelemme komission huonoa esimerkkiä. Siellä ei mainita tavoitetta. Komission jäsenehdokas on kieltäytynyt vastaamasta, kun minä kysyin, pitäisikö liikenteen tässä toimia, tarvitaanko liikenteen osalta päästöleikkaustavoite. Liittoneuvosto on yksimielisesti päättänyt, siellä ei ole yhtään vihreää mukana, on kritisoinut sitä ja sanonut, että ainakin 20 prosenttia vuoteen 2020 pitäisi leikata. Tämän tulisi olla tavoite liikennealalla, kyllä. Mutta teidän enemmistö siellä olet mukava päättämässä ja nyt jäsenet eivät edes lähde esittämään täällä tavoitetta. Me tarvitsemme tavoitteen, koska puhumalla emme pysty mitään muutosta saamaan aikaiseksi ilmastonmuutoksen osalta. Kiitoksia sitten Tikau. Domnule președinte, vreau și să felicit pe doamna Vlasto pentru opinie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä lausunnosta. Mehän puhumme nimenomaan ilmastonmuutokseen sopeutumisesta – Samanaikaisesti on kuitenkin erittäin tärkeää puhua tulvien estämisestä. Ja tässä kohtaahan Galileo-ohjelma ja avaruuspolitiikkamme tulevat olemaan hyvin tärkeässä roolissa. Myös tulevat toimet, joiden avulla voidaan suojella kriittisiä infrastruktuureja, ovat tärkeät. On myös muistettava päästökauppajärjestelmä. meriliikenne on asia, jonka olemme pyytäneet. Haluaisimme, että se olisi osa päästökauppajärjestelmää. Niin ikään on tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeää rautatiekuljetus on. Rautateitse kuljetettava rahti, erilaiset rahtiliikennekäytävät – ne olisi otettava huomioon. Samoin ilmailu liikenteen rooli on otettava huomioon. Lopuksi, mutta vähäisimpänä korostaisin, että rahoitusresursseja puuttuu. Huolimatta hyvistä tavoitteista meillä ei ole edelleenkään riittäviä resursseja rahallisesti. Meidän tulisi myös käyttää älykkäitä kuljetusjärjestelmiä, jotta voimme vähentää päästöjä. Kiitos. Sitten Duan. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on minunkin vuoroni kiittää esittelijä Vlastoa. Hänen mietinnössään tai lausunnossaan useita tärkeitä elementtejä. Olen niiden kanssa useasti yhtä mieltä, mutta erityisesti kun puhutaan tästä saastuttaja maksaa äh, asiasta, se on hyvä ähm, asia ja äh, me olemme ekologisesti, luonnonsuojelijat olemme sitä puolustaneet jo 20 vuotta. On hyvä, että se on sisällytetty tähän äh, lausuntoon. Ja kyseessähän on sektori, joka on vastuussa 27 prosentista hiilidioksidipäästöistä. Huolimatta siitä, että olemme teknologisesti menneet eteenpäin, on parannettu ajoneuvoja, siitä huolimatta paradoksaalista kyllä päästöt ovat kasvussa. Aukenin tarkistukset 30 ja 23 ovat oikein hyviä Tästä kuitenkin kaiken kaikkiaan käy ilmi se, että me emme kykene selvästikään viemään liikennettä ja kuljetusalaa tälle vuosituhannelle. Eikä tämä päde ainoastaan meriliikenteeseen tai haavoittuviin alueisiin, kuten rannikot, vuoret, vaan myös ihan keskustat, kaupungit ovat ruuhkan ikessä ja kaikki kärsivät. Meidän tulisi pohtia muun muassa sellaisia vaihtoehtoja, kuten vaikkapa autojen, mm, siis joukko, siis se, että jaettaisiin autoja, autoissa tulisi olla enemmän matkustajia kuin yksi ja niin edespäin, olisi erittäin tärkeää paitsi tämän mietinnön puitteissa, myös valkoisen kirjan puitteissa katsoa tulevaisuuteen mm, miettiä sellaista pakettia, joka desegmentoi mm, tilanteen niin, että otetaan huomioon meriliikenne ja muut liikenteen ähm, sektorit ja pohditaan myös äh, tätä kaikkea Euroopan unionin budjetin näkökannasta. Sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää äh, rouva Vlastoa ja koko tätä valiokuntaa näistä muutosehdotuksista. Toivon, että tämä lausunto voidaan ottaa huomioon ympäristövaliokunnan mietinnössä niin, että voidaan osoittaa, kuinka tärkeä tämä kuljetussektori on, kun halutaan pohtia ilmastonmuutosta ja eri alueiden alttiutta. Tämä sektorihan ei vielä ole saanut riittävästi huomiota osakseen verrattuna muihin sektoreihin, kuten vaikkapa maatalous- tai terveyssektori. Niiden osaltahan on tehty kaikenlaisia haavoittuvuusanalyysejä. Me olemme yhtä mieltä. siitä, että tulisi nimenomaan keskittyä sopeutumiseen – komissionkin asiakirjoissa on tämä otettu huomioon. Meidän täytyy lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuljetussektoriin ja tätä varmasti voitaisiin vielä näiden kompromissitarkistusten jälkeenkin pohtia pidemmälle. Nämä tarkistuksethan selvästikin yhdistävät toisaalta tai siis osoittavat sen, kuinka tärkeää on ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet kuljetusalalla, kun halutaan lievittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja erityisesti tätä saastuttaja maksaa periaatetta tulisi, se tulisi ottaa huomioon. Ja täytyy ottaa se huomioon myös ähm, sopeutumiseen liittyvien konkreettisten toimien, ähm, toimia toteutettaessa, kuten rahoitus. Niin komissiossa olemme nyt pohtineet, kuinka valkoisessa kirjassa voidaan ottaa huomioon eri sektorit, erityisesti liikenne- ja kuljetuspolitiikka. Tämä tulee kyllä heijastumaan seuraavasta komission poliittisesta asiakirjasta, erityisesti valkoisessa kirjassa, joka liittyy kuljetukseen ja tähän kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan, teen verkkoihin, etc. Ja tulemme myös tekemään töitä tämänhetkisten varojen avulla, erityisesti rakennerahastojen, jotta voimme ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka ovat hyödyksi jo lyhyellä tähtäyksellä, ja tulemme jatkossakin tekemään yhteistyötä liikennevaliokunnan sihteeristön kanssa, jotta voimme viimeistellä tämän lausunnon. Ja toivottavasti se otetaan huomioon myös ympäristövaliokunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Indiasalille ja sitten äh, valmistelija. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi sekuntia. Haluaisin toistaa kollegoille, äh, että Voimme tietysti olla pahoillamme tästä asiasta, mutta ei kukaan pyytänyt, että tässä mietinnössä puhuttaisiin ilmastonmuutoksen torjunnasta. ja Brody on myös tämän sanonut, ja eikä valkoisessa kirjassakaan tästä puhuta. Meidän pitää nimenomaan keskittyä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tämän halusin tähdentää. Ei kukaan koskaan pyytänyt minua keskustelemaan teidän ryhmänne kanssa tarkistuksista. Tarkistus neljä. Niin, juuri tästä syystä puhuin kaikista liikennemuodoista, en ainoastaan vaikkapa rautateistä tai auto, autoalasta. Tietenkin matkailulla on erittäin tärkeä rooli erityisesti kun matkailuhan on läheisessä yhteydessä liikenteeseen. Niitä ei voida erottaa. Tässä kaikki. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia edustaja Vastolle. Ja muistuttaisin vielä, että tästä äänestetään keskiviikkona. Aikataulu on muuttunut. Kiitoksia. Voidaanko sitten siirtyä seuraavaan kohtaan? joka on minun oma mietintöni eurooppalaisista verkoista. Muistanette, että tämä annettiin puheenjohtajan vastuulle. Ja tähän liittyy erilaisia käsittelyjä. Minulla on ollut 10. joulukuuta tapaaminen varjostelijoiden kanssa, komission neuvostonistojen kanssa, jotta voitaisiin päästä ensimmäisen käsittelyn tulokseen. Komissio ja neuvostokin halunnevat ehkä käyttää tästä puheenvuoron. Parlamentin oikeudellinen yksikkö on kertonut minulle, että oikeudellisten yksikköjen neuvoantava ryhmä on antanut myönteisen kannan. Ja saaman olen kuullut myös ryhmän puheenjohtajalta. Tässä esityksessä ei ole mitään sisältömuutoksia, paitsi ne, jotka on sellaisiksi ilmoitettu itse ehdotuksessa. Joten tässä voitaisiin toimia aikaisempien toimien pohjalta. Eli näin pystyttäisiin eh, kodifioimaan tämä eh, aiempien säädösten sisältö. Eh, tässä siis kysymys on siitä, onko oikea menettelytapa valittu. Eli oikeudelliselta kannalta meillä on vihreä valo. Olemme käyneet läpi tätä tekstiä Neuvosto on sitä eh, käsitellyt, käsitellyt eh, joulukuussa. Myöskään komissio ei ole mitään suuria eh, muutoksia, ainoastaan hieman johdanto-osan kappaleita on hiottu. Ja teknisiä korjauksia on tehty karttoihin. Esimerkiksi kaupunkeja on laittu oikealle paikalle, niillä on annettu oikeat nimet. Eli tämän tyyppisiä korjauksia. Tämä er, ehdotus on siis äh, kodifioimispäätös äh, tai ehdotus, mutta joka tapauksessa tässä on uudelleenlaadinta. Menettelyä jouduttu käyttämään komission taholta, sillä tässä oli hieman muutoksiakin. Lisäksi karttoon lisätty kymmenen uutta jäsenvaltiota – Ja sitten liitteeseen yksi on siis lisätty nämä uudet jäsenvaltiot. Ja tähän on otettu 2020, 2020, 2020 tavoitevuodeksi tämän aikaansaamiseksi uusien jäsenvaltioiden osalta vuoden 2010 sijaan. Eli nyt tähän sitten ottaisin oikeat kartat, jos olisi mukana 27 jäsenvaltiota. Eli olemme kuulleet oikeudellisia ja poliittisia vakuutteluja ja ehdotan niiden pohjalta, että otamme nämä pienoiset muutokset ja korjaukset mukaan, tai neuvosto on ehdottanut. Ja toivottavasti tästä päästäisiin sitten ensimmäisen käsittelyn sopuun. Jos näin voidaan toimia, niin ehdottaisin, että kolmas helmikuuta olisi tarkistusten määräaika ja 22. päivä helmikuuta niitä käsiteltäisiin. 23. päivä sitten valiokunnassa äänestettäisiin ja maalis-huhtikuussa olisi täysistuntoäänestys, jotta päästäisiin sitten ensimmäisessä käsittelyssä sopuun. Tässä siis alustukseni nyt Grosch. Kiitos puheenjohtaja. En halua toistaa aiemmin sanottua. Pidämme itsekin tätä teknisenä tekstinä sisältökeskustelu siis tenteistä käydään aikanaan ja Silloin tietenkin kollegatkin varmasti puhuvat tästä aiheesta. Sopeuttaminen karttoihin ihan hyvä ja määräaika myöskin 2020. Olettaisin, että EPP-ryhmä on kokonaisuudessaan tukemassa tätä tekstiä. Kiitoksia, Grosh. Eli hyvä, että toistitte sen, että tässä on kysymys todellakin teknisistä asioista. Sitten Elka Hataraui collega Mathieu Grosch. Dit is een technisch... Kiitoksia. Olen yhtä mieltä siitä. Eli tämä on nimenomaan tekninen asiakokonaisuus. Tokihan on niin, että olisi ollut hyvä, jos olisi ollut enemmän aikaa tämän asian käsittelyyn kuin tämä puoli tuntia, mikä nyt on. Ehkä olisimme, ehkäpä myöhemmin tämän vuoden mittaan voimme käydä syvällisemmän keskustelun. Kiitos. Kiitoksia. Todellakin, jos tässä oltaisiin käsitelty TNT sisältöjä niin olisimme keskustelleet pitempään. Grazie Presidente, mi ritrovo nelle sue parole. Kiitos puheenjohtaja. Olisin kanssanne samaa mieltä siitä, että sisällöstä keskustelemme myöhemmin. Vuoden 2010 loppu, silloin komission on tarkoitus tehdä oma esityksensä ja ehkä voisimme kehottaa komissiota nopeuttamaan tätä, jotta saisimme tekstin, josta keskustella mahdollisimman pian. Kramer. Sitten Kramer. Das ein technischer Bericht. Koska tämä on tekninen mietintö, niin konsensukseen päästään helposti. Sisällöstä saattaisi olla erimielisyyksiä. Nyt me teitä tuemme. I don't doubt that one little bit. Mr. <laughs> en epäile. Sitten Zila. Kungs, es arī pateicos jums par ļoti labu šo sagatavoto ziņojumu, un es ļoti ceru, ko šo jūs divu priek... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä asiakirjasta. Ja toivon, että todellakin neuvosto voi tukea näitä äh, ehdotuksia ja voimme myös hyväksyä tämän lausunnon piakkoin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kansian. Ja È già intervenuto il mio coordinatore, credo che non ci sia nulla da dire. Kiitoksia. Tuskinpa minulla on mitään lisättävää, paitsi se, että tätä tekstiä tullaan käyttämään pohjana. Ja toivottavasti käymme multimodaista alustasta sitten keskusteluja aikanaan. Sen suhteen meidän täytyy olla erittäin tarkkana, kun otan huomioon, mitä kestämme nyt. Eli silloin meidän täytyy todella kiinnittää tähän huomiota. Aiemmin on puhuttu ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta ja niin edelleen. Ja paljon riippuu siitä, mitä me teemme. Joten tulevat toimet ovat tärkeitä. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä on sanottu, mutta joka tapauksessa toivon, että saamme myös tästä tekstimaisen pian, jotta voimme toimia. Sitten ajan asenda. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että muistutitte siitä, että tämä ei ole varsinainen keskustelun aihe. Odotamme sitä, kun saamme pyysin ehdotuksen komissiolta. Tässä on kyse vain teknisistä sopeutuksista uusiin oloihin. Ei teille niinkään esittelijänä, mutta komission suuntaan – haluaisin painottaa sitä, että me emme saisi unohtaa pyreneiden asemaa. Tämä on ollut hyvin kiistanalainen kysymys meillä, joten tämä on kysymys, joka on otettava huomioon. Tämä päivämäärä on todella tärkeä siis niin, että – karttaa sopeutetaan ja saadaan se nettiin. Kiitoksia. Karttojen käyttö on aina vaarallista. Näin on sanonut aina, mutta nyt tikau. E Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. On totta, että prioriteettihanke luetteloiden luetteloja tarkistetaan uudestaan vuonna 2010 ja odottelemme tätä luetteloa jonka komissio meille laatii. Mitä tulee tähän ehdotukseen ja siihen liittyviin karttoihin, minulla olisi kysymys. Ensinnäkin täällä on kartta, josta näkyy merisatamia, muun muassa liitteessä 1.4 Itämeri, sitten on Pohjanmeri, Atlantin valtameri, täältä näkyy Välimeri, sen läntinen osa, täältä näkyy myös Välimeren itäinen osa, ja myös, mutta Mustaa merta ei mainita vaikka Romania ja Bulgaria kyllä mainitaan. Ja näiden maiden merisatamatkin mainitaan. Minun mielestäni meidän tulisi tehdä tarkistus. Valitettavasti komission ö, sivuilla mustaa merta eikä ö, niihin liittyviä merireittejä mainita. Toivottavasti löydämme ratkaisun tähän. Franz Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kyllä tämä on tekninen mietintö, kuten aivan oikein sanoitte, mutta kuten kaikki sanovat, meillä on poliittinen asiakin tulossa. Silloin tehdään tärkeitä poliittisia päätöksiä parlamentissa. Meidän on mahdollisimman pian puututtava tähän kertomukseen niin, ettei ole mitään teknisiä syitä sille, että me emme etene tässä. Meidän täytyy siis todella kantaa velvollisuutemme tänä vuonna tässä asiassa. Juuri näin. Sitten komissaarista ja vaikka ei, tämä lienee helpompi juttu kuin tuo sisävesiliikenne. Much, um... Epäilemättä, puheenjohtaja. Ja kiitoksia kovasti teille esittelijän ominaisuudessa ja kiitoksia myös jäsenille, jotka käyttävät puheenvuoron. Ilmeisesti tässä halutaan ensimmäisen käsittelyn sopimusta tai yhteisymmärrystä jo neuvoston kanssa. Tässä on kyse kodifikaatiosta uudelleen laatimisen muodossa. Tarkoitus on myös saada aikaan pohja tämän luettelon tarkistamiselle. Sehän tapahtuu vuonna 2010 ja tässä turvaudutaan tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn, jossa parlamentti esittää täysimittaista rooliaan. Muistaakseni Tikkau esitti kommentin liitteeseen viisi. Haluaisin muistuttaa tai vakuuttaa teille, että tämä Merten valtatie-hanke äh, äh, kyllä liittyy myös Mustaanmereen, vaikka sitä ei siellä eksplisiittisesti mainita. Eli tämä ei ole mikään ongelma, ei ainakaan tämän uuden linjauksen kontekstissa. Ja koko tätä puitteistoa kyllä tullaan vielä tarkistamaan. Kiitos. Thank you. Just to remind you... Kiitoksia. Eli määräjät kolmas helmikuuta tarkistus määräaika, jos halutaan vielä tehdä teknisiä muutoksia tai tarkistuksia. No, sitten voimmekin siirtyä seuraavaan kohtaan, eli eurovinjetti, selvitys. Toivottavasti tämä esitys todella tulee. Koordinaattorit ovat päättäneet, että tämä Eurovinjetti-selvitys eh, esitellään meille, jotta pysymme ajan tasalla. Ja eh, DG Trenin vastuuyksikkö on tehnyt tämän eh, siellä on tutkittu, mitä vaikutuksia olisi eurovinjettidirektiivin uudistamisella. Sitähän käsitellään tällä hetkellä toimielimissä. Neuvosto vaati tällaista selvitystä, jotta huolehditaan siitä, että seuraukset ovat tavoitteiden mukaisia. Ja tämä selvitys on tehty tai julkistettu joulukuussa. Ja itse asiassa tämä on ainoa Ruotsin puheenjohtajakaudella annettu asiakirja tästä asiasta. Selvityksestä vastaavat henkilöt varmasti kertovat meille tästä tarkemmin. Pascarelli Onko hän jo saapunut paikalle? Eikö vielä? No, ehkäpä tässä nyt viisi minuuttia sitten. Hmm. Minä en pidä viisi minuuttisista odotteluista. Olisi äh, tavallaan hyvä, jos voitaisiin tässä hoitaa kello viiden sitten nyt, mutta Eh, siinä on sellainen vaara, että kun edustajat pääsevät salista ulos, niin he eivät palakkaan. Mutta eiköhän meidän nyt täytyy odottaa Pasquarellin saapumista. Onkohan jollakin komission edustajalla puhelinnumeroa tai muuta tapa selvittää, missä hän on? No, kahdeksan minuuttia taukoa. Jatkamme tasan kello viisi.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 Thank you for being a little early. It means I can stop the members charge. Hienoa, että olette jo paikalla, joten voin estää sen, että jäsenet täältä katoavat teille tietymättömille. Hyvät kollegat, täällä pidetään vain yhtä kokousta ja se on liikennevaliokunnan kokous. Muut kokoukset siirtykööt ulkopuolelle. Kiitoksia. Pascorelli, teillä on puheenvuoro. Voitte esitellä tämän selvityksen. Ja ne, jotka eivät eh, vaikene, poistetaan. Okay. Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että olin hieman myöhässä. Tai melkein. Kiitos, kiitos. On mukava olla täällä. Haluaisin kiittää teitä, herra puheenjohtaja ja koko valiokuntaa siitä, että täällä voidaan esitellä tämä asia ja käydä keskustelua. Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio saattaa esitellä taloudellisia näkökohtia, jotka liittyvät eurovinjettidirektiivin uudistukseen. Eh, vaalien jälkeen. Olemme tehneet tästä diaistyksen. Ja voisimme nyt eh, siirtyä ensimmäisiin eh, dioihin. Eli hieman pohjustukseksi taustasta. Voin siirtyäkin toiseen dian, juuri tähän. Eli eurovinjettidirektiivin ideana on se, että eh, sisällytetään ulkoiset kustannukset liikenteen osalta. Ja tämä vastaa yleistä periaatetta saastuttaja maksaa. Ja sehän on ollut eh, perussopimuksissa jo eh, yhtenäisasiakirjasta, eli 80-luvulta lähtien. Kyse on siitä, että todelliset kokonaiskustannukset otetaan huomioon, eli sekä eh, suorat kustannukset, esimerkiksi infrastruktuuri ja niin edelleen, ja sitten ulkoiset kustannukset. Ja niistä täytyy sitten poliittisesti sopia, mitkä kustannukset otetaan mukaan. Eli tässä otetaan huomioon myös eh, melu ja ruuhka ja sitten saasteet. No, eh, kysymys on eh, siitä, että eh, tässä kaikkea ei sieltä valtion budjettiin. Mutta kyseessä on se, että itse asiassa saastujen ei synnytä uusia kustannuksia, vaan ainoastaan jakaa kustannuksia uudelleen toimijoiden kesken. Seuraava dia kertoo siitä, mihin pyritään – ulkoisten kustannusten sisällyttämisellä. Ja mikä on siis uuden eh, Eurovinetti-direktiiviehdotuksen tarkoitus? Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 2020 eh, tavoitteista on puhuttu paljon. Me olemme pohtineet sitä omassa pääosastossamme ja tämä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen eh, liikennealalla on eh, varmasti eh, uuden politiikan ytimessä, josta varmasti Barroso ja tuleva komissaari Kallas ovat puhuneet. Kysymys on infrastruktuurista ylipäänsä ja sen tehokkaasta käytöstä, ei ainoastaan teistä. Me pyrimme siihen, että olisi myös ympäristökannustimia, jotta voitaisiin käyttää vähemmän saastuttavia liikennemuotoja, kuten esimerkiksi junia ja laivoja ja niin edelleen rahtikuljetuksessa. Ja sitten viimeiseksi on puhuttu paljon myös äh, korvamerkintäkysymyksestä. Se on todellakin tärkeä kysymys. Mutta joka tapauksessa äh, äh, saastuja maksa saadaan uusia varoja kerättyä, jota voidaan käyttää investointeihin kestävän liikenteen saralla kuitenkaan Eurovinjetillä ei pyritä siihen, että liikennemuoto siirtymä jotenkin näyttäisiin eteenpäin. Ei tässä väkisin pyritä siirtämään rahtia raiteille. Ei. Liikennemuoto siirtymä voi olla epäsuora vaikutus järjestelmästä, jossa toimitaan reilusti ja avoimesti infrastruktuurin käytöstä. Eli tässä on selvä järjestelmä taloudellisille toimijoille, jotka tekevät sitten itsepäätöksensä eh, liikennemuodoista yleisen taloudellisen järkeyden perusteella. Sitten voimme siirtyä seuraavaan dian. Voin sanoa, että eh, ulkoisten kustannusten sisällyttäminen on varsin laaja strategia. Se ei ole mitään uutta vaan siitä on puhuttu jo pitkään, kymmenkunta vuotta, mutta kuitenkaan ei ole valtavasti edistytty, mutta vuonna 2008 komissio antoi niin sanotun eh, Greening Transport-paketin, eh, eli liikenteen vihettämispaketin. Ja tässä täytyy ottaa huomioon, että Maantiekuljetukset ovat eh, noin 85 prosenttia kaikesta mannerkuljetuksista, joten oli hyvä lähteä liikkeelle siitä kaikkein käytyimmästä eh, liikennemuodosta. Mutta strategia kattaa kaikki liikennemuodot. Eh, raideliikenteen, ilmaliikenteen, tiekuljetukset, merikuljetukset eh, sisävesiliikenteen. Ja itse asiassa päästökauppajärjestelmän on otettu eh, mukaan eh, ilmaliikenne ja Single European Sky aloitteella muun muassa pyritään siihen, että energiaa käyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti eli kestävällä tavalla. rautatien liikenteessä. Ulkoiset kustannukset voidaan jo sisällyttää, mutta mikäli niitä ei sisällytetä, niin sillä on muita syitä. Komissio todennäköisesti tekee ehdotuksen, mikäli uusi kollegio näin päättää, niin esitellään paketti, jossa otetaan huomioon myös rautateiden aiheuttama melu. Sitten eh, merikuljetukset. Se on tietysti maailmanlainen ilmiö, joten siinä ei ole eh, päästy eteenpäin eh, kansainvälisen merialajärjestön puitteissa. Joten ehkä tästäkin tarvitaan komission toimia. Joka tapauksessa strategian liittyy eh, liitännäistoimia, jolla pyritään e- e- edistämään uudenlaista infrastruktuuria, esimerkiksi eh, tiemaksujen permisjärjestelmiä. Sillä mikäli tiemaksut tulevat laajempaan käyttöön Euroopan unionissa, niin tarvitaan eh, yhteentoimivia järjestelmiä tiemaksujen keräämiseksi, jotta ne häiritsää tieliikennettä mahdollisimman vähän, e- eli että ei pitäisi pysähtyä missään maksupisteillä ja niin edelleen. Tässä voidaan käyttää kehittynyttä teknologiaa, infrapulateknologiaa, seteliteknologiaa ja niin edelleen. Eli tarvittaisiin yhteinen tiemaksujärjestelmä Euroopassa. Ja vuoteen 2012 mennessä pyritään lainsäädäntöihin siihen, että e, järjestelmät olisivat yhteen toimivia, mikäli Eurovignetti-direktiivistä päästään sopuun. Sitten seuraava dia. Tässä muistaan siitä, että eurovinjetti koskee ainoastaan raskaita hyötyajoneuvoja, eli ei esimerkiksi henkilöautoja – puhuinkin nyt hieman tästä sähköisestä tiemaksujärjestelmästä. Ja sitten tässä mainitaan, että tiemaksut voidaan porrastaa eri kriteereiden perusteella. Toistaiseksi teknologia ei toimi aivan niin hyvin, mutta ei, tämä on yksi niistä syistä, minkä vuoksi tätä asiaa käsiteltäisiin eh, tarkemmin ja eriytyneemmin uudessa järjestelmässä. Ja sitten eh, tästä itse ehdotuksesta voidaan sanoa, että nykyjärjestelmässä voidaan eh, periä maksuja vain infrastruktuurin aiheutuvista kustannuksista, mutta Eurovinetti kakkosessa – tilanne on tosiaankin tämä, että muista kustannuksista ei maksua voida periä. Minkä takia? henkilöautojen osalta tällaisia rajoituksia ei ole jäsenvaltioiden toimilla. Ja tällä hetkellä ei ole kunnon äh, säännöksiä tien maksujen keräämisestä. Joten kyllä tässä tarvitaan jatkotoimia. Olemme siis eh, ottaneet tässä mukaan kolme eh, eri ulkoisten kustannusten lajia, eli ilmasaasteet, melun ja ruuhkat. Muitakin mahdollisuuksia olisi ollut. Joka tapauksessa maksujen täytyy noudattaa yhteistä metodologiaa ja niillä täytyy olla ennalta määrätyt katot. Ja tuloja tulee käyttää kestävään liikenteeseen. Tämä ensimmäinen seikka on erittäin tärkeä hetkellä, jolloin monet valtiot, kuten Ranska, Alankomaat, Slovakia, ovat ottamassa käyttöön uusia tiemaksujärjestelmiä alueellaan. Näiden järjestelmien täytyy noudattaa eurovinittisäädöksiä tällä hetkellä, mutta jäsenvaltiot pyrkivät eh, löytämään innovatiivisia tapoja, jotta otettaisiin huomioon paremmin liikenteen aiheuttamat todelliset kustannukset. Ja mikäli emme saa aikaan eh, yhdenmukaista, johdonmukaista mm, lainsäädäntöä, niin on suuri riski, että syntyy syrjiviä järjestelmiä. Tämän vuoksi on tehty Eurovinitti-ehdotus, joka on myös tae siitä, että sekä unionin ytimessä olevat jäsenvaltiot äh, kuin myös äh, syrjäiset alueet ja äh, yritykset voivat toimia reilussa olosuhteissa. Sitten seuraavia aloin muistuttaa siitä, että tässä ei ole tehty pelkästään tavanomaista eh, arviota seurauksista, vaan tässä on myös hyvin vahvaa eh, taloudellista pohdintaa. Ja lisäksi yhteisessä tutkimuskeskuksessa on tehty tutkimus tästä – saimme neuvostolta pyynnön arvioida kustannushyöty eh, tekijät, eh, jos sisällytetään ulkoiset kustannukset eh, kuljetuksiin ja millä tavalla tämä vaikuttaa tuotteiden hintoihin. Täytyy myös pohtia kattoja, kattotasoja maksuille, jotta kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi. Pyysimme yhteistä tutkimuskeskusta e, ottamaan tämän käytännön kannalta, ei ainoastaan siis mitään työpöytä matematiikkaa, vaan aivan konkreettisia tapauksia. Ja sitten pohditaan, millä tavalla – ehdotetut eh, säännöt vaikuttaisivat asian. Eli tässä otan huomioon myös eh, kuljetusten ajankohta ja erilaiset sijainnit ja esimerkiksi erilaiset ruuhkatilanteet ja niin edelleen. Eli tämä on otettu eh, kaikenlaisia tekijöitä huomioon GPS-paikannuksen ansiosta. Tässä sitten esimerkkejä. Tässä otetaan sinne äh, Pariisin käytävä. Tässä pohjana on tuhannen eri e, matkan e, yhteenveto. Eli tässä on ollut erilaisia nopeuksia, erilaisia ruuhkatilanteita ja niin edelleen. Ja tässä on sitten kokonaisarvio. Eli todella tässä otan huomioon uusien sääntöjen vaikutus todellisiin tilanteisiin. Eli sinnes Paris, äh, Pariisin väli on hyvin edustava. Äh, sinnes on siis äh, Portugalin rannikolla ja Pariisi on erittäin tärkeä keskittymä kulutuksen kannalta muun muassa Euroopan unionissa – joten tätä väliä todellakin ajetaan hyvin paljon. Se on varsin pitkä, 1844 kilometriä. Ja tästä näkyvät tulokset oikealla reunalla. En tiedä, pystyykö sitä lukemaan kovin hyvin, joten luen tämän äänen. Eli ulkoisten kustannusten maksu ajoneuvo kilometriä kohden keskiarvo on 2,9 senttiä. Äh, minimi on 2,8 ja maksimi 3,4 senttiä. Kaiken kaikkiaan ulkoisten kustannusten maksuksi tulee 54 euroa ja kokonaiskuljetuskustannukset ovat 2038 euroa, eli kaiken kaikkiaan noin 5,5 prosenttia tämä ulkoisten kustannusten maksu kokonaiskuljetuskustannuksista. Sitten jos lasketaan, mikä on eri e, ulkoisten kustannusten osuus tässä, niin melu on vain 7 prosenttia, ilma, e, ilmansaastuminen 87 prosenttia ja ruuhkat 6 prosenttia. Tätä voidaan e, selittää sillä, että ilman saasteista maksetaan koko matkalta, mutta ruuhkasta ainoastaan Eh, siellä, missä ruke esiintyy. Ja nämä kohdat näkyvät punaisina kartalla. Ja hieman ruhkaista alueet sitten oranssin. Ja sitten toinen on itse asiassa niin sanottu eh, pahin mahdollinen skenaario – tässä on sidottu e, todellisia tilanteita erittäin e, tiheän asutulla Euroopan alueella, missä on erittäin paljon taloudellista toimeliaisuutta, erittäin paljon liikennettä. Tässä on yksi Euro, äh, Saksan talouden keskuksista, e, Kölnin kaupunki mukana. Ja äh, lähtökohtana on Rotterdamin satama. Tämä on lyhyempi matka, 438 kilometriä. Ja tässä eh, ulkoisten ku, kustannusten maksu olisi korkeampi, 5,3 eh, senttiä mm, per eh, ajoneuvokilometri keskimäärin. Vaihtelun väli olisi 4,2-8,8 senttiin. Kokonaisuudessaan maksu olisi 26 euroa eli noin 5 prosenttia kokonaiskuljetuskustannuksista. Tässä melun osuus olisi 5 prosenttia, 78 prosenttia, ilmansasteet, ruuhkat 16 prosenttia. Pyysimme yhteistä tutkimuskeskusta tutkimaan myös sitä, kuinka tämä vaikuttaisi kuljetettujen hyödykkeiden hintoihin. Tässä mukana ovat eh, keksi, tonnikala, parkut ja auto. Eli tässä otetaan varsin eh, kalliitakin eh, tavaroita, no farkut ehkä 50 euroa. Ja tässä on myös hyvin edullisia ja hyvin kalliita esineitä ja hyödykkeitä, mutta joka tapauksessa e, lisäkustannukset olivat aina alle puoli prosenttia. E, Tonnikalan kohdalla tämä olisi 0,34 prosenttia. Mutta ei tarkoituksena mitenkään pilailla, mutta joka tapauksessa yhteisen tutkimuskeskuksen laskemien mukaan lopullinen hintojen nousu olisi todellakin varsin vähäpätöistä. Tietysti pitkän matkan kuljetuksista voisi olla enemmän. Mutta tästä lisätietona seuraavalla seuraavassa diassa näkyy. Eli, eli noin neljä eurosenttiä olisi tämä keskimäärin Euro neljä rekassa. Tämä ei ole siis viimeisin, viimeisimmän standardin mukainen rekka, vaan euro vitonen olisi nykyinen standardi. Ennen talouskriisiä eh, itse asiassa eh, siirtymä euro viiteen oli varsin hyvässä vuodessa. Ja tässä itse asiassa tehokkuus lisääntyy 15-20 prosentilla. Kaikkien kaikkiaan keskimäärin kuljetuskustannukset nousivat noin 3 prosenttia. Vaihteluvälin ollessa 1,8-5,2 prosenttia eri puolilla ja eri käytäviä käyttäen. Tällä hetkellä tiemaksuja on noin 10-30 eh, senttiä per ajoneuvokilometri ja tällaiset eh, maksut nousisivat eh, noin 25 prosentilla. Ja kuten sanoin jo edellisen dian kohdalla, kaikilla tällaisi varsin pieni vaikutus lopputuotteiden hintoihin. Joten Mikäli tätä hintojen nousua pidetään varsin pienenä ja nähdään myös, että kuljetuskustannukset eivät juur, äh, kovinkaan paljon nouse, niin miksei näin tehtäisi? Äh, tai miksi tähän ryhdyttäisiin ylipäätään? Voidaan nähdä, että tällä voitaisiin edistää hyviä asioita, mikä näkyy seuraavassa tiassa. Eli Uudet maksut eh, lisäisivät tehokkuutta. Eh, rekkoja ei niin paljon tyhjinä edestakaisin, vaan käyttäisiin mieluummin myös ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. Edistettäisiin mahdollisesti myös muiden liikennemuotojen käyttöä silloin, kun ne ovat eh, kustannustehokkaampia. Sveitsissä on saatu kokemusta tyhjänä palaamisen vähentämisestä. Siellähän tiemaksut ovat hyvin korkeita verrattuna muuhun Eurooppaan. Ja kun siellä otettiin huomioon tyhjinä palavien rekkojen ilmiö, niin itse asiassa niiden esiintyminen on vähentynyt hyvin rajusti. Siellä on 20 tonnin raja. Joka tapauksessa, kun siellä maksuja nostettiin, niin eh, rekkojen käyttö ja täyttöaste on noussut selvästi. Pitkällä aikavälillä voidaan saada myös muita hyötyjä, mikäli eh, logistiikkakäyttäytyminen muuttuu muutoksen mukaisesti. Miksi eh, hiilidioksidia ei ole otettu mukaan? Tästä olen kertonut jo aiemmin. Hiilidioksidipäästöjä ei ole sisä, eh, otettu mukaan tähän sisällyttämiseen sen vuoksi, että ruuhkien väheneminen kyllä vähentää eh, myös hiilidioksidipäästöjä, kun polttoainetta kuluu vähemmän. Ja näin on arvioitu, että hiilidioksidipäästöt vähenevät 8 prosentilla, mikä on varsin huomattava vähennys. Ja mikäli esimerkiksi kuljetukset tapahtuvat mahdollisimman järkevän aikaan, niin eh, ruuhkat voivat vähentyä noin 7 prosentilla moottoriteillä ja eh, pienemmillä teillä jopa 10-30 prosenttiin. ja voidaan sanoa, että ruuhkat ovat suuri ongelma tavaraliikenteelle. Hyvinvointihyödyt olisivat noin 2,3 miljardia euroa vuosittain. siirryttäisiin ympäristöystävällisimpiin ajoneuvoihin, meluaisi vähemmän ja niin edelleen. Ja Tämän mallin mukaisesti jäsenvaltiot saisivat eh, vuosittain 10-30 miljardia euroa lisää tuloja, joka voitaisiin sitten eh, sijoittaa mahdollisesti korvamerkinnän mukaisesti. Siitä nyt vielä keskustella. Eli yhteenvetona voidaan esittää, että pääviesti on selvä – ulkoisten kustannusten sisällyttäminen nostaa kuljetuskustannuksia vain vähän. Tietysti pitkien, pitkien matkus, matkojen kohdalla korotus voi olla suurempikin. Joka tapauksessa tässä luodaan kannustin, jotta toimijat parantaisivat tehokkuuttaan. Eli ne toimisivat järkevämmin valitessaan liikennemuotoa. Ja jos katsotaan kokonaistaloudellista eh, aspektia, niin eh, tästä hyötyvät kaikki, kun eh, ruuhkat vähenevät, saasteet vähenevät ja saadaan merkittäviä etuja myös lisätulen muodossa, joita jäsenvaltiot näinä taloudellisina aikoina kipeästi kaipaavat. Kiitoksia puhemies. Well, thank you. Kiitos. Pascarelli. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää kansanpuolueen Grosch. Kiitos paljon puheenjohtaja. Oletan, että keskustelemme tänään tästä tutkimuksesta, emmekä kokonaisessaan tästä mietinnöstä, kun minua ennen kaikkea kiinnostaisi se, mitä olemme odottaneet pikkuja kuukausia neuvoston kanta siis. Pidän tätä tutkimusta mielenkiintoisena, mutta kuitenkin minulla on sellainen tunne, että tämän tutkimuksen tarkoituksena oli enempikin antaa neuvostolle mahdollisuus olla päättämättä. Siis käytämättä meille mitään erityisen keskeistä tästä eurovinjettijärjestelmästä. Tämän tutkimuksen kautta saamme jotain täsmällisempää tietoa, mutta itse en paljon uutta oppinut. En ole ehkä ihan koko tutkimustulosta vielä lukenut, mutta ulkoisten kustannusten sisällyttäminen, tämä on EPPlle tärkeä asia, että sen pitäisi toteutua kaikilla aloilla. Ei ole asia, joka näkyisi tässä tutkimuksessa, kun nyt tässä ajatellaan niitä kysymyksiä, joita meillä kaiken kaikkiaan oli. Mitä ruuhkamaksuihin tulee, tunnette, mikä EPPn kanta ruuhkamaksuihin on. Minä sanoisin asian yksinkertaisesti. uskaltaanko verottaa ainoastaan rekkoja, kun tiedetään, että kun syntyy syypäinä, eivät ole vain rekat, vaan tietenkin myöskin henkilöautot. Ja henkilöautojen asema on ihan toinen, ja silloin ei mielestäni hoideta ruuhkakustannuksia, ruuhka, ruuhkamaksuja oikein. Yrittäjä menettää jo rahaa, kun rekka on jumissa ruuhkassa. Toisaalta on myöskin nähtävä, kun vaikka skivikko myösin kulkee Strasbourgin ympärillä, niin ei siellä ole niinkään ruuhkia, joten ruuhkat selkeästi eivät ole ainoastaan rekkojen syytä. Ja sitten ruuhkamaksu annetaan vain rekkojen maksettavaksi. No tämän aiheesta voidaan vielä keskustella. Yksi hyvin tärkeä asia ja hyvin jännä ajatus on se, että pyrittiin selvittämään ensin se, että eurovinjettien osalta, yrittäjien ja kuluttajien osalta ei synny lisäkustannuksia, mutta kuitenkin rahaa syntyy jostain paljon. Tässä syntyy liikennemuoto siirtymä ja sehän syntyy myöskin kannustimista, joita annetaan alalle tai toiselle. Joten oli jännä ajatus, että tutkimuksen kautta osoitetaan, että paljon rahaa ei tarvita tai että toisaalta rahalla on tässä suuri vaikutus. No, suoraan sanottuna tämä ei ole mielestäni niin tärkeä harjoitus, vaan tuo korvamerkintäkysymys yksinkertaisesti on tärkeä. Eli halutaanko vain verotuloja näillä rahoilla, vai halutaanko todella parantaa maan tai alueen liikkuvuutta – ja jos näitä vastauksia ei saada, kuten tällä valikunnassa on jo keskusteltu, siis liikkuvuutta pitää jotenkin parantaa näiden tulojen kautta. Enkä halua nyt vielä puuttua siihen, miten, mutta tämä on tärkein kysymys ja tämä olisi myöskin uskottavinta, mitä me voimme täällä tehdä. Lopuksi, jos vertaillaan näitä reittejä, voidaan sanoa, että niitä ei riittävästi, ei ollut riittävä määrä analysoitavana ja niin edelleen. En ole puuttua tähän, mutta suoraan sanottuna, jos näin euro viiden ja euro neljän eron Rotterdam, Köln yksi tärkeimmistä reiteistä. Jos siirrytään euro neljästä euro, euro viiteen, tämä olisi välttämätöntä. Jos yrittäjänä katson tätä, että tässä voidaan todeta, niin minun on sanottava, että kaiken kaikkiaan olisi ostettava rekka euro jotta voitaisiin vuodessa tehdä 3400 voittoa. 375 kertaa yksi kaikkein kalleimmista reiteistä, jota on analysoitu. Joten minä nyt vähän epäilen, että jos katsotaan tämän tutkimuksen lukuja, niin voiko tämä olla minkälainen kannustin euroviitosen ostamiseksi? Meidän pitäisi lähteä ihan eri reiteille nyt, mutta tämä ei kuulu tähän keskusteluun. Huomaa, että puheaikani on kulmassa loppuun. Tärkeimpiin kysymyksiin ei saada mitään vastausta, vaikka ne ovat olleet käynnissä pitkän aikaa. Tutkimus on kiinnostava erityisesti neuvostolle, joka voitti näin aikaa, ja toivon, että lopulta voisimme keskustella neuvoston neuvotteluista eikä tällaisista teoreettisista asioista. Kiitos. Thank you, Mr. Grosh. Kiitoksia, Grosh. Sitten vielä yhdeksän nimeä listalla. Tämän vuoksi heiluttaen nujaa. Eli muistakaa puhua lyhyesti. Katraui. Het klopt, eh, vrees ik, wat meneer eh, Groos zegt over de... Se, mitä edellinen puhuja sanoi tämän tutkimuksen syistä, on aivan liian totta. Neuvosto halusi vain ostaa aikaa. Ja nyt meidän täytyy odottaa vielä muutama kuukausi ennen kuin saadaan edistystä aikaan. No, joka tapauksessa on tästä hyötyäkin. On hyödyllistä jälleen kerran tarkastella tämän direktiivin seuraamuksia. Erityisesti ne ovat sitä mieltä, jotka ovat perehtyneet tähän asiaan aiemmin. Kannattaa muistaa, että tällä hetkellä näiden ulkoisten kustannusten sisäistäminen on kiellettyä. Ja jos direktiiviä muutetaan, siitä tulee vapaaehtoisuuteen perustuva asia, ei pakollinen. No en nyt halua ryhtyä yleisluontoisesti keskustelemaan asiasta, vaan keskittyisin itse tutk- tutkimukseen. Olen pannut merkille, että näidenkään pöydällä olevien ehdotusten mukaan kaikki ulkoiset kustannukset eivät suinkaan tulisi sisäistetyiksi ja nekin, jotka tulevat, niin ne eivät täysimittaisesti. Se, on, se kannattaa muistaa. Toiseksi täytyy muistaa, että vaikutus varsinaisiin kuljetuskustannuksiin on ihan rajallinen, korkeintaan noin 2,5 prosenttia. Olen myös pannut merkille sen, että tuskin minkäänlaisia vaikutuksia on kuluttajahintoihin tai kuljetettavien tuotteiden hintoihin. Kuitenkin Tiedän, että tällä tulee olemaan vaikutusta, koska kun siirrytään neljästä viiteen ajoneuvoon, niin sillä tulee olemaan kyllä seuraamuksia yrityksille. Muun muassa tehokkuus saattaa parantua. Ja pitkällä tähtäyksellä siirrytään kohti kestävämpää liikennettä. Kuitenkin tärkeää on se, että itse eurovinjettidirektiivi ei vielä riitä sen varmistamiseen, että saamme aidon kestävän liikennejärjestelmän. Se on yksi muiden muassa. Se on olennainen osa niiden toimien sekoitusta, joka meidän täytyy toteuttaa, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Ja tärkeää on myös se, että menestyksekkäästi saamme tämän toteutettua kentällä. Niin, minun johtopäätökseni on tämä – se oikeastaan liittyy siihen, mitä Grosch jo sanoi. Hallitushan tulee hyötymään tästä toimesta. Ja jos raha, joka säästetään, käytetään asianmukaisesti hyväksi, sillä tulisi olla ähm, kerrannaisvaikutuksia. En vielä tiedä mitä, mutta ylipäänsä korvamerkintä käytäntö toivottavasti tulee olemaan hyödyksi. Sama pätee myös siihen, mitä täällä sanottiin liikenneruuhkista. Minun tarkistukseni muuten aikoinaan pyrkii juuri tähän. Eli jos jäsenvaltiot haluavat ottaa mukaan tämän ruuhkapiirteen, ruuhkaulottuvuuden, se täytyy yhdistää muihin toimiin. Nyt olen kuitenkin ymmärtänyt, että tällä ähm, direktiivillä tulee olemaan äh, vaikutus äh, myös yksityisiin ajoneuvoihin. No tämä on kokonaan toinen asia. Me kuitenkin odottelemme vielä tässä kompromissia. Tämä on vastaus kysymykseen. Ja sitten oikeastaan haluaisin esittää kysymyksen niille, jotka tekivät tämän tutkimuksen. Mikä olisi vaikutus, jos infrastruktuurikustannukset täysimittaisesti ja systemaattisesti ö, sisäistettäisiin, samoin kuin ulkoiset kustannukset? tutkimuksessahan tarkastelette vain ulkoisia kustannuksia, mutta jos puhuttaisiin infrastruktuurikustannuksistakin, niin vaikutus saattaisi olla vielä merkittävämpi. Ehkäpä tätä kannattaisi vielä pohtia. Kaiken kaikkiaan tämä on mielestäni hyvä tämä tutkimus ja hyvä, että keskustelemme asiasta. Kollegat, tiedän, että aihe on mielenkiintoinen. Ja poliitikot ovat poliitikkoja, mutta meidän täytyy silti päättää kello kuusi, jotta koordinaattorin kokous voidaan järjestää. Joten toivon, että puhutte tiiviisti. Kolme minuuttia olisi puheaikaa. Katara oli siinä pysynyt nyt. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Kysyisin vain nopeasti sitä, Minä haluaisin kysyä, että jos katsotaan maantiekuljetuksia, niin ei voi jättää huomiota sitä, että paljon on saatu aikaiseksi viime vuosina. Minulla on sellainen tunne, että nyt on paljon vähemmän mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta kuin mitä tässä tutkimuksessa esitetään. Jotkut ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että tässä tutkimuksessa puhutaan leppoajoista ja siitä, onko kuorma todella täysi ja niin edelleen. Uskoakseni joustomahdollisuuksia on vähemmän kuin tässä tutkimuksessa annetaan ymmärtää. On todella kustannuslisäys tuotteiden osalta vaikuttaa hyvin pieneltä. Mutta olisiko tilanne sama, jos luvut esitettäisiin euroina eikä prosenttiosuuksina. 2, jotakin. Mielestäni tämä on aika iso ero näissä kustannuksissa ja mikä olisi kustannus euroina ja mikä olisi yhteiskunnallinen kustannus ajatellen hyötyä. Eri luvut meillä on tässä hyödyn osalta, mutta jos konkreettisesti katsotaan niin mikä olisi täsmällinen oikea luku? Kiitos. Thank you for that. Kiitoksia. Sitten Richtenberger. Ja herzlichen Dank. Sydämiset kiitokset tämän tutkimuksen esittelystä. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että neuvosto varmaankin on iloinen siitä, että saa vielä keskusteluaikaa kun nyt tarkemmin katson tätä tutkimusta, niin tässä on sellaisia asioita, joista on tietenkin keskustelussa puhuttu paljon jo tähän mennessä. Esimerkiksi vaikutukset lopputuotteeseen, että vaikutus ei olisi kovin suuri. Kysyisin, miksi ei ole verrattu siihen Sveitsin on nyt käytössä, jotta nähtäisiin, mitä joustoa siellä järjestelmässä on. Tämä olisi ollut suureksi eduksi ja varmasti voinut antaa vähän mielenkiintoista näkymää jatkokeskusteluun. Te puhuitte hyväksynnästä. Ja siitä, minkälaiset maksukatot laitetaan ja jos ajatellaan, mitä kustannuksia käytäväkohden syntyy, niin tämä ehkä tuntuu vielä absurdimmalta ajatukselta kuin ennen. Tällaisen katon luominen olisi poliittinen päätös tai sitten jotenkin matemaattisesti laskettaisiin nämä mallit. Selkeä päätös olisi pitänyt tehdä, mutta ilmeisesti tämä aihe oli kuitenkin hyvin poliittinen. Ehkä minulta meni yksi asia ohi. Olisin toivonut vähän enemmän yksityiskohtia tähän tehokkuuskysymykseen. Mallin tehokkuushan – tällä lailla, kun hinnoista on kyse. Siellä on tietty alaraja, tietty yläraja. Olisiko ollut mahdollista ainakin määritellä tämä tehokkuuden alaraja? Jos ajatellaan esimerkiksi, että kolme tai neljä senttiä, sen alla ei mitään tapahdu. No, sehän olisi myöskin tärkeää, kun ajatellaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa, kun siinä ei ole silloin mitään järkeä. Siis tavallaan se, miten tämä malli voi joustaa alaspäin, sitä olisi voitu myös tarkastella. Hiukan minua ihmetytti teidän arvionne siitä, että maksujärjestelmät olisivat yhteensopivia vuoteen 2012 mennessä. Jos ajattelen keskustelua ja siitä, että kaikki tulevat ja sanovat, että meidän järjestelmämme tulisi olla Euroopan laajuinen eikä kenenkään muun, niin minä en olisi yhtä optimistinen näiden tiemaksujen yhdistämisen osalta. Puhuitte myös siitä, että syntyy mahdollisesti syrjiviä toimia niiden maiden osalta, jotka ovat Euroopan laitamilla. Tällä hetkellä on syrjivä tilanne niin, että syrjitä niitä maita, jotka kärsivät monista kielteisistä vaikutuksia, koska ne ovat kauttakulkumaita. Näitä ongelmia ei ole reuna-alueilla, joilta lähdetään liikkeelle ja sinne palataan. Sitten vielä ruuhkamaksuista. Niillä olisi voimakas ohjaava vaikutus. En tiedä, onko se ihan ajatuksen mukainen. Paldies par pētījumu. Es domāju, ka mm, šī prezentācija parāda, ka mums ir vēl vairāki argumenti. Kiitoksia. Näemme, että tässä on jotain uuttakin. Kun katsotaan, miten neuvostossa jotkin jäsenvaltiot ovat käyttäytyneet. On esitetty, että ulkoiset kustannukset äh, maksetaan jo nykyisellään, mutta kuka maksaa? Minun maani Latvia on sellaisessa tilanteessa, että meillä ei ollut ensimmäistäkään eurovinettiä. Ja meidän infrastruktuurihankkeista täytyykin maksaa kaikkien, ja tämä ei ole kovin reilua. Jos pohditaan nyt tätä uutta mallia, niin ulkoista kustannuksista – neljä viidesosaa on ilman saasteita. Tässä yhteydessä voitaisiin sanoa, että e, Venäjän vaikutus on varsin suuri. Välillä Venäjä pysäyttää liikenteen Latviasta ja Liettuasta. Tästä on aiheutunut valtavasti saasteita. Kuten edustaja Lichtenberg sanoikin, keskusvaltiolla on erilaisia ongelmia, mutta myös reuna-alueilla on omat ongelmansa. Sanottiin, että ulkoisten kustannusten sisältämisen vaikutus loppuhintoihin ei olisi kovin suuri. Mutta jos ajatellaan vaikkapa polttoaineiden hintoihin liittyviä spekulaatioita, niin hintavaikutukset ovat olleet paljon suurempia – Täytyy siis pohtia sitä, miten kukin prosessi vaikuttaa hintoihin, niin kyllä tässä pitäisi muutosta tapahtua. Euroopan komissio tai kansainvälinen valuuttarahasto saattavat helposti unohtaa, mitä seuraamuksia näillä kustannuksilla on mutta kaikkia kustannuksia ei todellakaan saada sisällytettyä. Anders Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, kuten pyysitte. Tämä on aihe, johon kaikki olemme perehtyneet, emmekä me tässä mielipidettämme kauheasti muuta. Komission raportti, jos sallitte, on vähän, vähän kuin se olisi esitetty, ikään kuin sen olisi esittänyt morsian, joka voi olla kovasti hyveellinen, mutta ei sitten kuitenkaan niin hyvä. Tässä puhutaan siitä, kuinka tuotteiden hinnat ovat ihan hyvät ja niin edespäin. No me kysyimme komissiolta, että mikä tämän koko jutun pointti on. Komissio sanoo, että makrotaloudelliset parannukset tulevat parantamaan mikrotaloudellisia vaikutuksia. No, rehellisesti sanottuna olen tietysti tyytyväinen kaikista niistä ponnistuksista, joihin tässä on ryhdytty, mutta tämä raportti ei millään muotoa heijastele varsinaisia tietoja. Se vain heijastelee sitä, kuinka Hyvä olisi se, että ulkoiset kustannukset sisäistettäisiin, ja tämähän pätee ainoastaan maantieliikenteeseen. Jollette voi jotenkin vakuuttaa sitä, että tämä ikään kuin symbioottisesti laajentuu muihinkin liikennemuotoihin, niin silloin en kyllä usko, että tässä on kauheasti järkeä. Mehän tulemme kyllä palaamaan tähän asiaiheeseen myöhemminkin ja silloin ehkä poraudumme yksityiskohtiin, mutta tämän kaiken sanottua, niin en todellakaan halua, että tämä, tämä hyveellinen morsia minulle esitettäisiin millään, missään muodossa. Jälleen kerran tässä maantiet demonisoidaan, hintoja korotetaan, mutta mitään selkeää etua unionille ei näytä koituvan, ei sen enempää myöskään jäsenvaltioille, joten tämä tie ei kyllä johda mihinkään minusta nähden. No, ainoa mikä tässä voitetaan on aika. Mr. Leichfried. Kiitoksia sitten Leichfried. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämähän on aivan loistava tutkimus komissiolta, joka selkeästi osoittaa yhden asian. Ne, jotka tähän mennessä eivät ole maksaneet kustannuksista, eivät kärsi siitä, että – tulee tulevaisuudessa maksaa. Kuka ei tästä kärsi ylipäätään, jos tämä järjestelmä otetaan käyttöön? Jos kaikki olisitte uskoneet minua, niin ei olisi tarvittu tätä tutkimusta, mutta niin hän ei käynyt. Tässä kävi juuri niin kuin me aina sanoimme, hinnat eivät nouse. tai maksaa periaatetta käytetään lopulta ja kaikki ennakoltu, että tämä haittaa taloutta ja niin edelleen. Kaikki tämä ei toteudukaan. Saadaan hiljaisempia rekkoja, vähemmän päästöjä ja vähemmän ruuhkia. Hyvä. Hyvä niin, mutta yhtä asiaa en ymmärrä. Ja tässä komission kanta on myös tämmöinen pyhä, Kun puhutaan siitä, että halutaan, no soitu kuljetusjärjestelmä, puhutaan ilmastonsuojelusta, niin miten ei oteta huomioon hiilidioksidipäästöjä? ja ajatellaan, että ruuhkamaksuissa se on mukana 30 prosenttia, sanoitte itse, missä piilee loput 70 prosenttia? Miksi ajatellaan, että pitää lähteä jollain alueella hyvin kausta säästytään näiltä hiilidioksidimaksulta liikenteen osalta. Näin ei ole kyllä ottaa huomioon tämä. No, Lichtenbergerin kysymykseen minäkin voin lähteä antamaan vastauksen. Jos tässä ajatellaan, mitä kielteisiä vaikutuksia eurovinjetillä saattaisi olla, sellaista ei haluta täällä kuulla, niin nyt olisi kai aika pohtia sitä, eikö tämä yksi tie, jolle on lähdetty, että hiilidioksidia ei lasketa tähän mukaan, oli virhe. Minä en ole kovin optimistinen, että neuvosto tässä pystyy meitä auttamaan. Neuvoston hidastelu on todella haitallista. Todella vaatisin, että neuvosto vihdoinkin lähtee toimimaan. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia sitten Foster. thank you, Chairman. Just... Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyitä huomioita tästä. En oikein ymmärtänyt. En oikein ymmärrä, mistä tässä on kyse tässä mietinnössä tai raportissa, eikä tästä kauheasti apuakaan ole. Kovasti työtä on tehty, mutta äh, kun näitä kaikkia 0,45 euro juttuja selitetään, niin, niin kyllä tässä aikaa kuluu. Eikö nyt voisi olla hiukan täsmällisempi? Äh, minusta tästä puuttuu siis täällä sanotaan, että suurin osa tästä volyymista, jos puhutaan kuudesta käytävästä, etc., etc., suurin, jos suurin osa volyymista viedään ähm, ja niin edespäin. Minä en ymmärrä, mitä tämä tarkoitti. Syy siihen, että meillä on niin paljon äh, liikennettä maanteilla, on se, että rautatiet ovat niin kalliita, näin ainakin Britanniassa. Mutta jos, jos juna ei kulje varastosta sinne, minne sen pitää mennä, niin sitten palataan maantieliikenteeseen. En tiedä, onko rautatietahoja edes konsultoitu, kun tätä tutkimusta on tehty. Haluaisin tietää, onko näin. Toki meidän täytyy pyrkiä neutralisoimaan näitä asioita, mutta varmasti jäsenvaltioiden oma tehtävä on päättää, haluavatko ruuhka maksuja Minua tässä huolestuttaa tämä 0,3 tai 0,5 tonnia, se minua huolettaa. Mutta olen huolissani tämän raportin suhteen siitä, että mitä koko rahtiteollisuus itse on mieltä tästä. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia, Foster Stenkok. Ja, vielen Dank, Herr Pascarelli. Kiitos paljon. Skareli, minä arvostan komissiossa tekemään työtä paljon. Ja mielelläni katson tätä tutkimusta ja katson, miltä se näyttää. Tässä syntyy paljon byrokraattista työtä ilman varsinaisia vaikutuksia. Tutkimus osoittaa myöskin, että huolitsijoiden pitäisi itse päästä puhumaan, koska tuskin tässä innostutaan uusien rekkojen ostamisesta Eurovinjettidirektiivin kautta – ja jos ajatellaan, että ei kuljetettaisi tyhjiä rekkoja ja niin edelleen. Tässä pitäisi puuttaa koko kabotaasi kysymykseen. Muuten tässä asiaa ei selvitettävä. Ja älykkäiden suunnitelmien, reittien valitseminen ei vaadi eurovinjettiä ja lopulta lisää varat kestävälle liikkuvuudelle jäsenvaltioissa. Tuo on varmaan vitsi, koska Saksassa maksetaan enemmän kuin mitä valtio maksaa infrastruktuurien ja teidän ylläpitämiseen. Kiitos. Thank you, Mr. Van Daun. Kiitoksia, sitten Van Dau. Ja, voorzitter, het is wel een verrassende Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä selityksessä on saatu varsin selkeitä tuloksia – Eli nähdään, että itse asiassa vaikutukset ovat varsin mitättömiä. No, onkaan tämä muille samanlainen yllätys kuin minulle. Kun katsotaan näitä kokonaistuloksia, tässä puhutaan 2,4 eh, miljardista eurosta. Olen nähnyt kuitenkin paljon eh, vähäisempiäkin arvioita – Eli mistä tähän lukuun on päädytty? Ja mitä tarkoittaa sitten tämä 0,5 prosentin nousu? Tämä voisi olla siis Hollannissa noin yksi miljardi ja koko Euroopassa 10-15 miljardin euron. Jos katsotaan Eh, että kokonaisuustuotot toisi noin 2,4 miljardia, niin miten tämä oikein sopii yhteen? Eli haluaisin hieman lisätietoa näistä kokonaistuloksista. Kiitoksia. Sitten Pasko Eri. Tässä on kysymyksiä, joihin tulisi vastata. Hieman epäilyksiä. Eli että tässä on vain neuvoston ajan pelosta, kun he eivät osaa päättää asiaa. Voisitteko siis vastata jäsenten esittämiin kysymyksiin? Yritän kyllä vastata, puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Pyrin vastaamaan, en tiedä, tyydyttävätkö vastaukset kaikkia jäseniä. En vastaa tällaisiin poliittisiin kysymyksiin, koska nyt ei puhuta ehdotuksesta, vaan tutkimuksesta, joka on toteutettu tieteellisin menetelmin, parhain mahdollisin käytettävissä olevin välinein yhteisessä tutkimuskeskuksessa, jotta voitaisiin katsoa, mitä vaikutuksia komission eurovinettiehdotuksella olisi aidon elämän tilanteisiin. Joten rajoitan vastaukseni kysymyksiin, joita on kysytty itse tutkimuksesta eikä komission ehdotuksesta ensinnäkin. Tutkimus on sellainen kuin se on. Se ei kata kaikkea, mikä on katettu joissain puheenvuoroissa täällä. Siis liikennemuodon valinta, raideliikenteen versus tieliikenteen kustannukset tai mitä politiikka komission tai unionin pitäisi ajaa muiden liikennemuotojen ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä. Näistä puhuin jo johdannossa vähän, en halua puhua tästä enää täysin. Tunnustamme sen, että Eurovinjet-järjestelmän kautta puututaan ainoastaan yhteen osaan hyvin, laajempaa, hyvin paljon laajempaa ongelmaa, mutta tämä on kuitenkin tärkeä seikka, kuten varmasti kaikki tunnustavat. ruuhkan vastuukysymys. En halua tässä nyt puhua aiheesta poliittisesti sinänsä, mutta tunnustan, että tiedostan sen, että rekat eivät ole ainoina vastuussa ruuhkasta teillämme. Mutta jälleen kerran käytettävissä olevat välineet ovat sopimusten antamia mahdollisuuksia liikenteen osalta. Emme voi puuttua yksittäisiin autoihin näin voidaan tehdä toisin. Jäsenvaltiot esimerkiksi Karaui puhui ehdotuksesta, joka oli sillä viime vuonna. Neuvosto on tehnyt työtä. Ja kaikki työ kun tehdään samansuuntaisesti. Ymmärretään, että ruuhkat eivät synny ainoastaan yksien käyttöön päättäjien toimesta. Jäsenvaltioiden on puututtava asiaan holistisesti, tai huomioon yhteisön välineet ja kansallisen tason välineet. Edustaja Hennis flashart, jos ymmärsin puheenvuoronne oikein, kysyitte sitä, voitaisiinko arvosimuloinnissa tai oltettiinko huomioon säännöt, jotka koskevat lepoaikoja, ajoaikoja. Kyllä, on vastaus. Kyllä näin tehtiin. Lisäksi kysyitte siitä, miten paljon järjestelmän käyttö maksaa. No tämä riippuu kovasti siitä, mitä yksittäisiä päätöksiä jäsenvaltiossa tehdään. Tämä riippuu myöskin siitä, miten paljon elektronisia tiemaksuja voidaan käyttää. Elektroniset tiemaksut ja niiden yhteentoimivuus vuonna 2012. Tämä on nyt jo kirjattu asia. Ei nyt puhuta harmonisoinnista siitä, että meillä on yksi järjestelmä kautta Euroopan, vaan yhteentoimivuus. Siis se, että eri järjestelmät, jotka ovat nyt olemassa ja joita kehitetään, että ne saadaan jotenkin yhteentoimiviksi. Komissio on tehnyt ehdotuksen, päätöksen tiekartasta vuoteen 2012 Tähän liittyy tutkimuksia, paljon valmisteluita eri sidosryhmien kanssa, jotta tämä voisi toteutua vuonna 2012. Mutta tämä nyt vain sivuhuomautuksena. Eli toimien kustannukset riippuvat siitä, mitä päätöksiä jäsenvaltioissa tehdään, sen pohjalta mitä on jo olemassa. Tietenkin uuden järjestelmän käyttöönotto kokonaan osana TEN-verkestoa joilla maksuja ei tällä hetkellä ole, on varmasti paljon kalliimpi harjoitus kuin se, että lisätään pikkuosa sellaisten reitin osalta, joilla eurovinjettiä jo käytetään, mutta viittasin vaikutusten arvioon. Siellä on yksi kappale, joka liittyy näihin uuden järjestelmän kustannuksiin. En voi tässä lyhyessä vastauksessani nyt esittää yhteen vehtoa. 2,3 miljardia – hyötyä yhteiskunnalle, etua yhteiskunnalle. No, jälleen kerran näissä tutkimuksissa on olettamuskin mukana. Jos riittävästi olettamuksia esitetään, niin voidaan vetää tiedyt johtopäätökset. Yksityiskohtaisemmin yhteiskunnan eduista, jos jaetaan tämä kohtaisesti. En lähde nyt tätä toistamaan, koska Jälleen kerran nämä ovat arvailuja, jotka perustuvat tiettyjen olettamusten varaan, tietyn kokemuksen varaan. Mutta kaiken kaikki on siis katsottu, miten ulkoisia kustannuksia voidaan leikata liikennemuoto siirtymän kautta, sinä niin että leikataan päästöjä, vaikutus ilmastonmuutokseen, infrastruktuurin kuluminen, se, että uudistetaan, ostetaan uudempia rekkoja. Tämä vähentää päästöjä, tehokkuus tieliikenteessä. Eli jos vähitellen syntyy suurempia kustannuksia Sveitsin läpiajamisesta, niin tämä on johtanut siihen, että rekkoja käytetään – tehokkaammin, ne eivät palaa enää tyhjinä, ne on lastattu täyteen ja niin edelleen. Näin on käynyt myöskin Saksassa siellä maksun käyttöönoton kautta. Näin siis tämä summa saatiin aikaiseksi. Täällä viitattiin hyötyihin hiili dioksidin leikkauksen osalta. En tiedä, ymmärsinkö tämän kommentin ihan oikein, mutta se mitä sanoin oli, että eri syistä, joita komissio on selittänyt, kun täällä valiokunnassa keskusteltiin Rauin mietinnöstä, komissio on poliittisesti päättänyt, että hiilidioksidi päästöjä ei oteta tähän ehdotukseen mukaan. Mutta koska hiilidioksidi, hiilidioksidia pääsee ilman hiilivetyjen palaessa, niin vaikutus, joka syntyisi, jos suolitsijat haluavat tämän kustannuksen välttää, niin se on laskettu vastaamaan hiilidioksidipäästöleikkausta, joka vastaisi siis noin 8 prosentin leikkausta tämän enempää en voi sanoa. Komissio toki on aina käytettävissä. Kahdenvälisesti voidaan antaa lisää selvityksiä. Tai täällä valiokunnassa, niin jos niin haluatte puheenjohtaja. Kiitos paljon. Kiitoksia komission edustajalle. Kiitos myös jäsenille. Nyt alkaa koordinaattoreiden kokous. Muistutan, että kello kolme huomenna tapaamme tässä salissa. Both in the booths and of course... Kiitoksia eh, myös eh, avustajille ja tulkeille.